Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voinko nyt ystävällisesti pyytää teitä istuutumaan, koska olemme hieman jälkijunassa, mutta ei tässä liikaa kannata jäädä aikataulusta jälkeen. Puheenjohtaja Toirer ei ole paikalla. Minä teen nyt parhaani korvatakseni hänet, kun johdan tätä kokousta. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin. Teille on jaettu esityslista. Onko teillä mitään huomatettavaa esityslistaan? Teillä ei ole huomautuksia. Esityslista on näin ollen hyväksytty. Saksalaiset ystäväni, ennen kuin luette mitään, luette mitään suurta koaliotiota siellä keskenään, niin äänestetään sitä ennen. Voitakaa hallitusneuvottelut sitten vasta tämän jälkeen, jos sopii. Aloittakaamme. Ensinnäkin rouva Ines Ajala Senderi mietintö. Onko rouva Sender paikalla? Mm. Maybe Yes. <laughs> Next report. No, siinä tapauksessa seuraava mietintö on niin ikään rouva Senderin mietintö. Mutta kolmas on herra Piiperin mietintö, en ole väärin ymmärtänyt. Onko meidän mahdollista nyt muuttaa äänestysjärjestystä? Opinion, and then Mr. Dyer's opinion, and then we can... We can... Ines Okay. Hyvä tehdä niin. Koska Jens Geier on paikalla, ehdotan, että äänestämme ensin hänen tekstistään, mikäli näin sopii. Tämä siis sopii. Hyvä. Ensinnäinen lausuntansa. Kohta yksi, tarkistus yksi, Kresleltä. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Täytyykö tästä nyt äänestää vielä koneellisesti? Äänestämme nyt herra Kairin lausunnosta kohdasta 6 esityslistalla. Jens. Tämä on Jens Geirin lausunto, josta me nyt äänestämme, toteaa puheenjohtaja halunneet toimia joustavasti ja esittäjät ovat paikalla. Heidän tekstinsä hoidetaan ensin. Rajalla on nyt tullut, mutta äänestys on aloitettu jo. Hyväksytty kohta 5, tarkistus 2 Mulderilta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Mulderille. Tarkistus 3 Partstaisilta puolesta vastaan, yksi vastaani, tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia. Tarkistus neljä piiperiltä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi myös piiperiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 ja 7 Piperiltä ja Kressleltä puolesta vastaan. Hyväksytty samalla enemmistöllä kuin äsken. Tarkistus 8 puolesta Seitsemän on jo hoidettu. Joten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Nyt kun Ines Ajala Sender on paikalla, palataan estyslistalla taaksepäin. GNSS-virastoa koskevaan tekstiin. Ensin joudutaan saan kappale numero kahdeksan, tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 12. Myös Jean-Pierre Odilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty niin ikään. No, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Puheenjohtaja korjaa 14 vastaan. Tyhjää Tarkistan koneellisesti. Minun mielestäni se kyllä hylättiin, mutta hyvin täpärästi. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä oli siis 14 ja nyt tarkistus 15. Voidaanko ottaa kaikki yhtenä ryhmänä? Kukaan puolesta? vastaan tyhjää hylätty. Edelleenkin pienellä enemmistöllä. Täytyykö tarkistaa taas koneellisesti? No tarkistus 15, 16 ja 17 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. joskus kokemattomankin, kokematonkin puheenjohtaja voi olla oikeassa. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty minun mielestäni. Pitääkö tämä tarkistaa? Ei tarvitse. Hyvä. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta Tarkistetaan koneisesti tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvin täpärä äänestys, mutta hylätty mikä hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää on paljon, mutta se on hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 se on yhteen sopiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra Marineskulle. Tarkistus kolme Se raukeaa, koska 24 hyväksyttiin, joten tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys, tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä 25 ja nyt sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koska 6 hyväksyttiin, 26 raukeaa, joten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näin ollen. Täällä on vielä suullinen tarkistus, jonka esittelijä on tehnyt tarkistuksen 18. Mutta se hyväksyttiin samalla kun äänestimme itse tekstistä. Sitten loppuäänestys koko päätöslauselmasta. Toimitetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Onnittelut. Kukaan ei vastustanut Ines. Yksi tyhjä ääni, joten onnittelut lausunnon laatijalle. Seuraava asia on jälleen kerran niin Aile Senderin teksti. Asetusesitys, joka koskee parlamentin ja neuvoston päätöstä ja aiemman päätöksen kumoamista. Tiedämme kyllä, mistä me nyt äänestämme. Varmaankin tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Tuolta 21 Tarkoitus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää. Nähdäkseni se hylättiin, mutta voidaan kyllä tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus on 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 31. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta ja 74 nämä kaksi yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin luulen. Täytyykö tämä tarkistaa? Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tämä saattoi mennä kummin päin tahansa, joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Täytyykö tämä tarkistaa vielä? No, tarkistetaan. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onko kansan puolelle nyt liikaa jäseniä äänestämässä? Äänestys päättyy. hylätty. 37. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tämä nyt ei tullut aivan selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näyttäkää kättä selvästi. 39 sitten puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hylättiin yhdellä äänellä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kahdella äänellä hylätty. Tarkistus 40 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41. Hylättiinkö se? Tarkistus 41 aina tarkistukseen 46 saakka yhtenä ryhmänä. 41, 2, 3, 4, 5 ja 6. Eikö niin? Puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa, koska tämä nyt ei tullut aivan selväksi. Tässä on liian monta tarkistusta yhtenä ryppäänä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten suullinen tarkistus A. Ines Ajala Senderiltä. Puolesta Uusi artikla 27 on kyseessä. Ja suunen tarkistus. Uskoisin, että kaikki tietävät, mistä on kyse. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, selkeästi hylätty. Tarkistus 70. 71, 72. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kiitoksia paljon. Nyt pääsemme nopeimmin liikkeelle tällä tavalla. Tarkistus 48 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta 75 ja siitä aina tarkistukseen. Tai nämä kaksi tarkistusta, 75 ja 76 vain yhteen ryhmään. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos siitä. Tarkistus 53 aina tarkastukseen 56 saakka yhtä ryhmänä, eikö niin? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 erikseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 aina tarkistukseen 5 saakka. Sopiiko tänne yhtenä ryhmänä? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 ja 7, 8 yhtenä ryhmänä. Eikö käy? No erikseen sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? herra Bradburn vastusti, sitä että äänestettiin yhtenä ryhmänä. Että äänestettäisiin yhtenä ryhmänä seitsemän puolesta vastaan. Six, did I object, object to the block? Puheenjohtaja vain tuosta tarkistuksesta kuusi, sitä vastustin, että yhtenä ryhmänä, muut voi tehdä yhtenä ryhmänä. No sitten, sitten tarkistuksesta seitsemän aina tarkistukseen. Aa, esittelijä vastustaa blokkiäänestystä, joten 7 ja 8 vain yhdessä. 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 7 ja 8 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 9. 10, 11, 12, 13 ja 14. Yhtenä ryhmänä. Sopiiko tämä näin? Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jontansa kappale 17 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa hyväksy toimia ja niin poispäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jonotas on kappale 23, suullinen tarkistus Iines Aira Senderiltä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 on rauennut, koska suullinen tarkistus hyväksyttiin. Kiitos tästä tiedosta. Sitten 17, 18, 19, 20 ja 2. Ja 2. Yhtenä ryhmänä. Kiitoksia Rivellinille tästä puolesta vastaan tyhjää Kaikki tyynni hylätty. Nyt sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi puolta ääni ja yksi vastustusääni lisää tähän. Joten Onnittelut esittelijälle. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Mennään edustaja Rivellinin mietintöön. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi Puol- kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdellä äänellä sanoisin, pitäisikö tarkistaa. No, äänestys alkaa. Kiitos, äänestys päättyy. Tarkistus kuusi toinen osa. Kannatatteko? Hyväksytty. No hyvä. Sitten tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pyydän anteeksi, mutta tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan vastaan kahdeksan plus yksi miinuspuolelle vielä. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarvitaanko tämän tarkistamista? 14. No hyvä on. Äänestys alkaa. Koska edustaja Gressle ei nostanut kättään. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos. Sitten tarkistus 10. Kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty selvästi. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Hoisling. Kiitos tuesta. Sitten kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ah, hyväksytty, anteeksi. Pyydän anteeksi, tämä on ensimmäinen kerta. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 4. Toista puolesta, sanoo, 14 sanoo puheenjohtaja 4. Tarkistus 4 puheenjohtaja korjaa. Puol- Crescenzio Rivelliniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut. 16 puolesta, 0 vasta ääntä, 0 tyhjääntä. Anteeksi, 17 ääntä puolesta, 0 vasta ääntä, 0 ääntä. Erittäin hyvä tulos. Ja sitten palataan jälleen Ines Ajalla Senderin mietintön. GNSS me äänestimme jo, niinkö? Se äänestys on hoidettu. Oikein hyvä, kiitoksia. Tärkeimmät äänestykset on hoidettu. Seuraava kohta on esityslista mukaan onko Euroopan tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja herra Caldeira jo täällä. Eh, voimmeko aloittaa tämä, vaikka hän ei olekaan paikalla? Herra Caldeira laskeutui, kun aloitimme, eli Herra Caldeira, te tulitte aivan oikeaan aikaan. Erinomaista. Täydellinen ajoitus. Tervetuloa. käsittelemään äh, esityslistamme kohtaa kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen asema tulevaisuudessa. Esittelijämme on Ines Ajala Sender. Ines, haluatko puheenvuoron? Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tässä mietinnössä, jota tänään esittelen, Pyydän anteeksi tässä alussa, koska ähm, tämä on nyt ilmeisesti vain englannin kielellä tämä teksti. Yritän tässä ottaa esille kohtia, joista voidaan keskustella ja joista on kyllä jo keskusteltu tässä valiokunnassa koskien juuri sitä, miten voidaan parantaa työvälineitä joita Euroopan äh, toimielimillä on, erityisesti Euroopan parlamentilla, kun se valvoo, arvioi toimintaa ja pohtii sopivia toimenpiteitä, joilla varmistetaan se kansalaisille, että EU-talousarviota käytetään ei vain laillisesti ja sääntöjen mukaisesti, vaan päästään niihin tavoitteisiin, joita varten budjetti on laadittu. Ja nämä tavoitteet on täällä hyvin katettu. Ja sitten käsittelemme kansalaisten etuja ja heille tärkeitä kysymyksiä. Tässä tilintarkastustuomioistuin historiallisesti on antanut tärkeää tukea, se on ollut tärkeä neuvottelukumppani, joskus olemme varsin kiihkästikin sen kanssa keskustelleet siitä, kuinka tarpeellista on voida taata kansalaisille se, että kaikissa, kaikessa mielessä ajatellen laillisuutta, sääntöjen mukaista budjettia käytetään ja toteutetaan, mutta olemme myös tehneet yhdessä työtä tilintarkastustuomioistuimen kanssa kun on tartuttu uusiin haasteisiin talous- ja rahoituskriisiin. Tämä kriisi on osoittanut varsin selvästi, että haasteet ylittävät historialliset välineet, joita meillä ennen oli käytössämme. Ja näin ollen on saatu keskustelujen ja neuvottelun kautta tuomioistuimen kanssa, ja täällä valiokunnassa olemme keskustelleet, niin olemme pohtineet sitä, että voitaisiin käydä keskustelua tietystä uusista ajatuksista yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta voitaisiin parantaa tätä välinettä, siis tilintarkastustuomioistuinta. On kaksi kohtaa tässä mietinnössä, niin kuin näette, tässä alussa. Puhutaan sitä yleisestä toiminnasta tilintarkastustuomioistuimessa ja miten se on tehnyt työtä ja miten uskomme, että voisimme yrittää muuttaa, tai ainakin yrittää muuttaa ja parantaa äh, enemmän tai vähemmän syvällisen uudistuksen kautta sen toimintaa vielä. Tiedän kyllä, että tilintarkastustuomioistuin onkin pikkuhiljaa muuttunut ja sitten täällä toisessa osassa puhutaan tuomio, jäsenten, jäsenten nimittämisestä. Enemmän tai vähemmän vakavia ongelmia on tullut esille, olen pohtinut mahdollisia ratkaisumalleja, mutta viime aikoina tämä valiokunta ja koko parlamentti on ollut hiukan huolestunut, jopa suuttunutkin neuvoston toimintaan, koska huolimatta siitä, että saatiin kielteinen, annettiin kielteinen vastaus yhden jäsenen kohdalla, niin siltikin neuvosto ohitti tämän mielipiteen ja päätti nimittää tämän henkilön kuitenkin ja vahvistaa hänen vielä virkansa. Joten Ehkä voitaisiin miettiä jotakin mahdollisuuksia muuttaa tätä. Sitten ensimmäisessä osassa sen mukaisesti, mistä olemme täällä keskustelleet, ja nyt haluamme lähes vaalikautemme lopussa, olen yrittänyt priorisoida tuomioistuimen työtä ja vielä enemmän haluaisimme saada sitä suurempaa näkyvyyttä. Tilintarkastustuomioistuimen pitää tehdä työtä heti ohjelmakauden alusta lähtien muiden toimijoiden kanssa ja yhdessä komission ja parlamentin kanssa silloin, kun näitä ohjelmia laaditaan, on kyse sitten vuosittaisesta tai monivuotisista ohjelmista. Tässä juuri tarvitsemme kokemusta, tietotaitoa, kykyä tunnistaa teknisemmin mahdollisia ongelmia valvonnan yhteydessä – käyttäen parhaimpia välineitä alusta lähtien. Tässä antoi enemmän tilaa sille, että tilintarkastustuomioistuimen täytyy olla mukana ohjelmien laatimisessa EU:ssa ja tavallaan jo omien lausuntojensa kautta käsitellä mahdollisia sopivia valvontavälineitä aivan alusta lähtien. Presidentti Caldera on saanut aikaan edistystä siis tämän syvän kriisin aikana, joka on synnyttänyt uuden tilan, täytyy kehittää uusia rahoitusvälineitä, niin tässä kaikessa tilintarkastustuomioistuin on ymmärtänyt, että enemmän kuin pelkkä tilintarkastustyötä. Sen on pitänyt ohjeistaa tavallaan näiden välineiden käyttöä jopa ennen kuin ongelmia syntyy. Ja se on antanut lausuntoja niin, että käytetään juuri sopivia valvontavälineitä. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävän pitäisi olennaisesti olla tällaista ohjeistusta, seuraamista, olla yhteistyössä neuvoston kanssa, kun käsitellään näitä valvontavälineitä, joilla pyritään seuraamaan budjetin täytäntöönpanoa. Sitten täällä toisessa osassa olen todennut, että kasvua on tapahtunut tuntunut ja on tarve syventää, ei vain tätä säännönmukaisuuspuolta, kun täytäntöön pannaan talousarviota, vaan yhä enemmän määrin pitää miettiä, miten budjetti, joka tietysti on laillinen ja sääntöjen mukainen, niin se niin budjetin täytyy myös täyttää tavoitteita joita varten se on laadittu. Tämä on tärkeä iso osa tilintarkastustuomioistuimen työtä myös. Tehokkuustuloksellisuuskertomukset ovat moni, kattavampia kertomuksia, jotka tuovat mukanaan suurempaa marginaalia ja mahdollisuutta keskusteluun, mutta tiedän, että nämä ovat varsin välttämättömiä, jotta kansalaisetkin näkevät, että rahoja ei vain käytä hyvin, vaan juuri rahoja käytetään sitä varten, mitä alun perin tarkoitus oli rahoja käyttää. Siksi meillä nyt on ohjelmia, niin kuin Suomikin on todennut, että varat on käytetty hyvin. Raro que no había fraude, pero sin embargo no se había alcanzado mutta tavoitteeseen ei kuitenkaan oltu ihan päästy, mikä oli tässä alkuperäisenä tarkoituksena, koska jos, jos, jos oltiin liian kunnianhimoisia tavoitteissa esimerkiksi tai oli jotain muita tekijöitä, jotka vasta sitten tilintarkastustoimen jälkeen, kun arvioitiin tuloksellisuutta ja tehokkuutta syvästi, niin sitten vasta huomattiin, että pitikin parantaa koko ohjelman rakennetta tavoitteiden suhteen tai toisinpäin. Ja sitten vielä lopuksi tietysti nämä DAS-tarkastuslausumat. Tämä tehtävä tietenkin on olennainen tehtävä tilintarkastustuomioistuimelle, mutta sitten kun pitkälti on keskusteltu tällä vaalikaudella, niin meillä on monia esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja tapauksia ja niin edelleen. Nyt on sitten kuitenkin aika todella varmistaa, että tarkastuslausuma edelleenkin on sellainen väline, joka tuomioistuimella käsissään on, mutta sen pitäisi se ei saa olla ainoa tapa, jolla seurataan tietokostuomioistuimen työtä. Minulle tämä on vain yksi väline muiden joukossa ja mielestäni sitä voidaan kyllä parantaa ja uudistaa. Ja tässä kollegat voivat varmasti auttaa Tämä ei ole sellaista vuostaista toimintaa, joka tarvitsee kaiken energian ja tarmon tilintarkastustuomioistumista, vaan tämä pitäisi nähdä tällaisena tapana, jonka myötä varmistetaan laillisuus, sääntöjen mukaisuus kaikissa transaktioissa. Onko se sitten syyksessä toiminnassa tai identifioida mahdolliset riskialueet, joilla todellakin tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on syventää tilannetta ja ymmärtää paremmin ja kun ajatellaan tätä kahta aikaisempaa tilintarkastustuomioisten tehtävää, niin tämän, tämän myötä tilintarkastustuomioistuimen pitäisi täyttää vaatimukset EU-ohjelmien e suhteen. Sen pitäisi voida laatia kertomuksia, joissa arvioidaan tavoitteita ja tämä on tärkeää kansalaisille ja pitää ottaa huomioon myös heidän odotuksensa. Tässä ensimmäisiä ajatuksia olen yrittänyt niin tämä valiokunta on pyytänyt tällaisia, tällaisia toimia tuomioistuimelta, mutta olen yrittänyt esittää näitä asioita selkeämmin vielä ja avoimemmin. on tavallaan uudelleen muotoilla prioriteetteja, jotka liittyvät tuomioistuimen työhön ja tavallaan uudelleen toteamme, minkälaisia asteittaisia muutoksia sen työssä on myös tapahtunut. tietysti pyrin jatku, täysin kunnioittamaan tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuutta, mutta että pyydetään, että se olisi tällainen väline, joka, väline, joka toimii tavallaan koko ajan eri ohjelmien ohessa työstään prioriteetteja ja pyrkii löytämään sopivia ratkaisuja niin tämä ei tarkoita silti sitä, etteikö se voisi tehdä myös omaa varsinaista tuomioistuimen työtä. Meillähän on omat tehtävämme samoin komissiolla. Jokaisella on ihan omat sisäiset kuvionsa, mutta kaiken pitäisi kuitenkin tapahtua niin, että on Euroopasta periaatteet selvästi mielessä, johon kaikki pyrkivät. Joten tarkistusten kautta ja hyvien ehdotuksien kautta, joita nyt olemme saaneet, ja varmasti jatkossa tulee vielä lisää hyviä ehdotuksia, niin näin ehkä voimme saada selkeämmin esille sen, että riippumaton toimintakyky tilintarkastustuomioistuimessa ei mitenkään saa kärsiä tai rajoittua sen takia, että pyydämme tai vaadimme siltä, että se tekisi työtä myös päivittäisessä ohjelmointityössä. Pyritään välttämään myös nämä jatkuvat ongelmat Nimittäin usein käy niin, että tämä on tällaista kuurojen keskustelua. Täällä parlamentti on, olemme jonkinlaisia tarkkailijoita, yritämme välittää, yritämme parantaa tätä vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen meidän komission välillä. Jos ei ole tällaisia peruskäyttöohjeita näille perusvalvontavälineille, tai indikaattorit, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmentaa, miten ohjelmien laatimista ja ne toteutumista, niin silloin tietysti dialogi, jota käydään on sellaista, että komissio sitä ohjelmassa. on sitten valvoo ja sen jälkeen komissio ja on ryhtyvät tällaiseen kuurojen keskusteluun. Aina tulee sellainen vaikutelma, että tämä on hiukan turhauttavaa. Tarvitaan yhteistyötä ja kuitenkin usein, että komissio toimielimenä sen pitää perustella toimintaansa, miksi se on näin toiminut ja näin. Ja tietysti tässä kaikessa olemme kyllä parantaneet toimia paljonkin mutta aina se on jotenkin puolustuskannalla tietysti. Ja sitten tilintarkastustoimijoisten toimii aivan toisinpäin. Tässä joskus aikarajat eivät ihan osu yhteen. Parlamentilla on oma tapansa, oma tapansa tehdä työtä ja ottaa kantaa. Ja se lähtee ehkä vähän poliittisempia viestejä kansallisen suuntaan. Usein ollaan hiukan turhautuneita täälläkin. Ja olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioista tuin olisi alusta lähtien osallisena ohjelmissa tietysti ottaen huomioon sen riippumattomuus erityistehtävät. Mutta se voisi kuitenkin olla mukana alusta lähtien. Näin voitaisiin ehkä välttää. Etukäteen jo on monia näitä ongelmia, joita sitten jatkossa eteen aina tulee. Tähän kuluu paljon energiaa ja valuu tarmoa haaskuun ja usein tämä on varsin steriliä toimintaa eikä juurikaan tätä Ymmärrän kyllä, että olisi parempi, jos heti alussa voitaisiin varmistaa kunnollinen yhteistyö Euroopan parlamentissa haluaisimme, että tilintarkastustuomioistuimen kannanotot eivät olisi pelkkä väline budjettivalvonnassa. Komissio on myös sen vuoro keskustelukumppani. Meidän pitäisi voida myös parantaa tai yhteistyötä ja eri valiokunnat myös laativat mietintöjä tavoitteista ja ohjelmista ja niiden tuloksellisuudesta. Joskus ne ovat relevantteja kysymyksiä, mutta yleisesti jotain suurta turhautumista voi synnyttää myös tuomioistuimessa, koska se laatii kertomuksia, jotka sille ovat erittäin tärkeitä ja hienoja. Sitten käykin niin, että, että ne eivät saakaan suurempaa intoa aikaan täällä parlamentissa Parlamentilla on omat kuvionsa, että kun parlamentilla saattaa olla ihan eri työvaiheessa. Ehkä meidän nyt pitäisi toivottavasti onnistumme saamaan sellaisen tilanteen, että kansalaiset ymmärtävät paremmin, miten me pyrimme varmistamaan, että talousarviovaroja käytetään paremmin ja hyvin ja hyödyllisiin asioihin ja niihin prioriteetteihin, jotka ovat tärkeitä kansalaisten. Propuestas que pueden parecer novedosas, pero como digo, lo único... Sitten tässä pyritään vetämään johtopäätöksiä aikaisemmista keskustelusta ja edistysaskeleista, joita tilintarkastustuomioistuin on saanut jo oikein. Tähän tule nämä nimitykset. Kun ajatellaan uutta vaihetta, jota me tässä ehdottelemme, niin tai uudistettu tilintarkastustuomioistuin olisi hyvä ja tähän, tämä ehkä vaatii myös uutta rakennetta. Tätä rakenteen kohdalla on yrittänyt pitää kiinni mahdollisimman tarkasti mandaatista, jonka sopimukset meille antavat. Perussopimukset todetaan, että tilintarkastustuomioistuin on on, koostuu yhdestä jäsenestä per jäsenvaltio, ja minä ehdotan ja uskon, että se tuo vähän lisäarvoa, nimittäin jos siellä voisi olla tällainen yleiskokous ja täytäntöönpano, eli tämä täysistuntopuoli koostuisi tilintarkastus jokaisen jäsenvaltion tilintarkastustuomioistuimen presidentistä sitten meillä on perussopimus ja se on antanut tietyn mandaatin, että yksi edustaja per jäsenvaltio, mutta toisaalta ehkä voisimme kyllä parantaa ei vain yhteistyötä, jota nyt jo on olemassa tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa, mutta tämän lisäksi voisimme ehkä ottaa vielä enemmän mukaan tilintarkastustuomioistuimme tähän jaettuun hallinnointiin ja valvontaan EU-budjetin kohdalla. Se voisi olla tällainen väline, joka parantaisi tällaista tietoisuutta, jota yritämme saada äh, kansallisiin hallituksiin, kun on kyse yhteisrahoituspuolesta EU-budjetissa, jotta parannettaisiin säännönmukaisuutta, tuloksellisuutta ja niin edelleen. Tämä olisi mielestäni mielenkiintoinen ehdotus. Mitä tulee sitten tähän täytäntöönpanopuoleen? Tilintarkastustuomioistuimessa oli täystä vähäisempää hallintoa, ehdottanut minimimäärä yhdeksän jäsentä. Te voitte e, kertoa sitten, onko tämä teistä hyvä ajatus, että olet puhunut vain kolmestakin, jotkut taas viidestä. Minä puhun tässä maksimissaan yhdeksästä. Voisimme myös vaatia, että mukana olisi hyvä tasapainoinen e- e- edustus suurista ja pienistä maista, jotta ei syntyisi minkäänlaista kyräilymielialaa ja mm, saataisiin myös hyvä tasapaino aikaan naisten ja miesten välillä. Sitähän nyt tällä hetkellä todella puuttuu tuomioistuimesta. Ja sitten vielä olisi hyvä saada tällainen kunnollinen sekoitus ammattiitilintarkastajia, jäseniä, jotka tulevat yliopistomaailmasta esimerkiksi, tutkijamaailmasta. Ja sitten tietysti vielä tarvitaan jäseniä politiikan alalta. En nyt tässä mennä, mistä eh, toimielimistä olisi kysymys, mutta tällainen sekoitus voisi olla varsin hyvä, koska näin tilintarkastustuomioistuin sitten kollegioidenkin toimisi paremmin Sitten nämä, tämä nimitysmenettely, silloin jokainen jäsenvaltio ei enää lähettäisikään yhtä ehdokastaan, vaan neuvosto laati ehdotuksen ja sitten eikä jokainen jäsenvaltio itse päätä. Joskus niiden kriteerit eivät mitenkään liittyy eurooppalaisiin kriteereihin eikä tuo mitään lisäarvoakaan, niin neuvosto teki sen näitä ehdotuksia niin nimittäin nimityksistä. Oli tällainen shortlist tai tällainen kahden lista mies-nainen niin, että parlamentti voisi todellakin arvioida ei vain yhtä henkilöä, onko hän nyt kaunis vai ruma, vaan vähän laajemmin käsitellä asiaa. Ja myös neuvostokin voisi selkeästi esitellä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten profiilia ikään kuin ja Tietenkään neuvosto ei saa ylittää parlamentin kielteistä kantaa, jos sen kanta olisi kielteinen. Tekään niin kuin viime aikoina on tapahtunut, kun meillä on ollut aika ikäviäkin kokemuksia ja näin ei kyllä pitäisi olla. Olen ottanut myös mukaan sen, että ehdokkaiden profiilissa pitäisi ottaa huomioon tietty tietoisuus EU-toimielimistä – olemme näitä hienoja äh, ehdokkaita IMFstä tai Maailmanpankista, mutta kuitenkin nämä ihmiset eivät ole koskaan kuulletkaan mistään eu toimielmistä niin edelleen ja näin ollen. Tämä on aika omituinen tilanne. Tähän tu- myönteisen mahdollisuuteen kuitenkin liittyy, mutta vähintä mitä voitaisiin pyytää tällaista ehdokkaalta, että hän, hän ymmärtää, miten parlamentti toimii, miten neuvosto toimii, miten komissio toimii ja tietysti miten toimii tilintarkastustuomioistuin. Ja sitten näin hän voisi toimia paremmin tehtävässään. Nyt olen varmaankin tiivistänyt aika hyvin konkreettisimmat koodat. Teksti on aika rajo- rajallinen, lyhyt. Tietysti sitä voidaan vielä parantaa niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja olen suhtaudun avoimesti teidän ehdotuksiinne ja neuvoihinne. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia oikein paljon, hyvä esittelijä, teidän varsin kattavasta esityksestänne. Yksi ehdotuksistanne on varmaan jo toteutunut tämän päiväisessä kokouksessa, koska meillä on täällä nais- ja miesedustus tilintarkastustuomioistuimesta, joten täällä on tasapaino. Äh, ja nyt haluaisin pyytää presidentti Calderaa äh, puhumaan. Teillä on puheenvuoro. Äh, Kiitos puheenjohtaja, että tarjotte meille tänäänkin jälleen kerran mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun. Kiitoksia siitä, että saan puhua täällä. Minun täytyy puhua vain lyhyesti, koska 10 minuutin kuluttua minun täytyisi lähteä lentokentälle, koska olen lähdössä matkalle kohti erästä jäsenvaltiota. Voisin kiittää valiokuntaa ja erityisestikin esittelijää Rouva Ajala Senderiä tämän mietinnön laatimisesta. Mietintö luonnos pitää sisällään joitakin ehdotuksia, joilla olisi merkittävästi vaikutusta siihen, miten jäseniä nimitetään ja miten ja missä roolissa tuomioistuin toimii. Tuomioistuimella ei ole vielä ollut mahdollisuutta täysin perehtyä kaikki näihin ehdotuksiin, mutta tuomioistuin on valmis tarjoamaan teidän valiokunnallanne oman kannanottonsa tulevina viikkoina tähän mietintöön. Uskon, että vuotuinen valiokunnan yhteiskokous tuomioistuimen kanssa 14. lokakuuta tarjoaa hedelmällisen pohjan keskustelua varten ja silloin voimme esittää kommenttimme tähän tekstiin. Omat alustavat kommenttini voin esittää jo nyt. Joissakin suhteissa ja myöskin kuultuani puheenvuoroja joko tuomioistuimen puolella, kun puhuttu tuomioistuimen tulevaisuudesta, kun otetaan huomioon muutokset niin tämän perusteella muodostunut oman näkemykseni. Nähdäkseni tuomioistamme rooli täytyisi nähdä suhteessa komission ja parlamenttiin ja perussopimuksen pykäliä kunnioittain. Euroopan unionin tasolla on tapahtumassa muuto, muutoksia. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti suhteessa komission hallinnolliseen vastuuseen ja suhteessa parlamenttiin, koska parlamentilla on tässä valvontarooli. Näin perussopimus nykymuodossaan edellyttää. Me olemme ulkoinen tilintarkastaja. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarjoamme panoksia poliittista prosessia varten, joka on tarpeellista silloin, kun on kyse julkisista toimielimistä. Rouva Ajala esimerk- antoi lukuisia esimerkkejä siitä, mitä me teemme tässä valossa tehdään päästäksemme me noudatamme kansainvälisiä tilintarkastusnormeja. Meidän täytyy näihin pitäytyä. Lisäksi toimimme siten, että selkeästi ymmärrämme, mitä julkisten tilintarkastajien tehtäviin kuuluu, mitä me voimme saada aikaan, mitä me voi saada aikaan. Nähdäksemme komission valvonta- tai hallintoroolissa yksi osa on se, että se vastaa tileistä niiden ja taustalla olevien rautustapahtumien paikkansa pitävyydestä ja oikeellisuudesta. Ja tämä voi antaa pohjana tarkastuslausumaa varten tilintarkastustuomioistuimen rooli on tarjota riippumatonta tietoa ja esittää riippumaton arvio ja riippumaton tarkastuslausuma näiden kolmen elementin osalta, jotta me voimme auttaa tätäkin parlamenttia ottamaan oman vastuunsa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Ja kuten tekin painotitte Rova Aira Sender, me pyrimme auttamaan myöskin parlamenttia siinä, kun se pyrkii saamaan parempaa arvoa tai vastinetta Euroopan unionin kansalaisten rahoille, rahoille, jotka toimitaan unionille. Me pohdimme sekä tulo- että menopuolta. Tämä on meidän tehtävämme. Me tarkastelemme kumpaakin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelemme sitä, kuinka on noudatettu rahoituskirjanpidon normeja. Ja tarkastamme myöskin rahoitustapahtumien oikeellisuutta, paikkansa pitävyyttä. Ja nämä kaksi puolta kulkevat käsi kädessä, näin pystymme saamaan parasta tulosta aikaan. Ja uskomme, että exposta tilintarkastusmahdollisuus kaikkien kolmen rahoitushallinnon osapuolen osalta on asia, jonka suhteen tuomioistamilla ei olisi uskottavaa pohjaa jonka kautta me voisimme varoittaa parlamenttia kansalaisia niistä riskeistä, jotka liittyvät varanhoitoon. Emme voi myöskään antaa ex ante ohjeistusta tai suuntaviivoja, joihin tällä tekstillä pyritään, mietillä pyritään. Voimme kyllä parantaa toimiamme. Sinänsä tuomioistuin on jo sitoutunut eri toimintatapoihin – nyt toimiin. Olemme ilmoittaneet jo vuonna 2013 toimistamme. Jo nyt olemme puuttuneet lukuisiin niihin seikkoihin, joita tässä mietinnössäkin painotetaan. Esimerkiksi voin mainita seuraavat tarkastuslausuma ja vuotuiset kertomukset. Me työstämme nyt kaikkein parasta mahdollista välinettä, jota voidaan käyttää, kun arvioidaan Euroopan toimi- tai määrärahojen käyttöä taloushallinto ja kriisin aikaiset toimet. Tässä suhteessa teemme hyvin ankarasti työtä, jotta emme pelkästään pohdi Euroopan unionin talousarvion parempaa käyttöä rahoituskriisin yhteydessä, vaan pikemminkin me tarkastelemme vielä tämän taustallakin olevia tekijöitä sitä, mikä komission vastuu on, kun se käsittelee niitä kaikkia instrumentteja, välineitä ja mekanismeja, joilla pyritään pääsemään pois tästä kriisistä. Me pyrimme myöskin tuottamaan erityiskertomuksia myöskin eri sidosryhmien silmällä pitäen. Teemme myöskin tällaisia landscape-tarkastuksia, kun tarkastelemme rahoituksellisia riskejä ja vastuun tilivelvollisuuskysymyksiä. Parlamentin kehityön mukaista on, että jatkossakin tuomioisten käyttää hyväkseen kaikkia niitä välineitä ja exposta tarkastusmandaattia ja kaikkia muitakin mandaatteja, jotka tuomioistuimelle annetaan, mutta samaa mieltä tarvitsemme asianmukaiset määrärahat, joita voimme toteuttaa tätä tehtävämme. Ex ante tarkastukset täytyy hoitaa siten, että pystymme varoittamaan järjestelmän riskeistä, jotka kohdistuvat rahoitusjärjestelmään. Lisäksi voimme auttaa muutenkin toimielimiä tuomioistuimen toimien kautta. Ja tämä saattaa edellyttää sitä, että että tuomioistuimen täytyy voida riippumattomasti. Ja jotta tuomioistuin pystyy noudattamaan, toteuttamaan oman roolinsa puolettomana ulkoisena tilintarkastajana, edellyttää juuri tätä. Perussopimus on tässä suhteessa täysin selkeä, yksiselitteinen. Euroopan unionin toimielinten täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien etujen mukaisesti, ja minä uskon, puheenjohtaja, että Toimintavälisen yhteistyön periaatetta pitäisi kunnioittaa. Sen pitäisi toimia tässä ohjenuorana yhteisessä pyrkimyksessä saada aikaan parasta mahdollista arvoa tai vastinetta unionin veromaksien rahoille. Tuomioistuimen kannalta on erittäin tärkeää siksi, että se pysyy, että se on ja pysyy riippumaton, uskottava tilintarkastuselin. Euroopan unionin uskottava toimielin, joka pyrkii samoihin tavoitteisiin kuin tämä parlamenttikin. Jälleen kerran kiitän puheenjohtaja, puheenjohtaja Jerova Ajala Senderiä siitä, että sain nyt tilaisuuden puhua teille. Jälleen kerran tarjoan teille tuomioistuimen Totean, että toiman, toimitan teille tuomioistuimen kannanoton mahdollisesti kirjallisesti tähän mietintöluonnokseen ja ilomielin jään odottelemaan näkemysten vaihtoa teidän kanssanne tulevina viikkoina. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Presidentti Caldera, meillä on jo kaksi puhujaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensinnäkin edustaja Gerbrandi ja sitten Jean-Pierre Audi. uh... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää edustaja Ajala Senderiä suurimmassa osasta hänen kertomustaan olen samaa mieltä. Ehkä pitäisi keskittyä enemmän tehokkuuteen, ei vaan legitiimyyteen, vaan tilintarkastumisten legitiim- eh, tehokkuuteen. Vuonna 2009 minä tulin parlamenttiin ja olin yllättynyt siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei kovastikaan käsitellyt tätä asiaa eh, ennen ehkä enemmän. Ehkä pitäisi olla erityiskertomus siitä, mutta periaatteessa olen kanssanne samaa mieltä. Sitten kritiikki, jonka ilmaisitte. Se, että tilintarkastustuomioistuimen kollegi on liian iso Tämä vaarantaa ehkä myös riippumattomuuden. Tämä on mielestäni kuitenkin tärkeintä tilintarkastustuomioistuimessa, että se on riippumaton. Tämä riippumattomuus on taattava. Edustaja Ajala Sender sanoo mietinnössään, että parlamentin ja neuvoston olisi olla mukana päättämässä vuotuisesta toiminnasta ja strategisesta toiminnasta, äh, tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta. Tämä on mielestäni myöskin ähm, hyökkäys riippumattomuutta kohtaan. Muutenhan näihin äh, suunnitelmiin voitaisiin vaikuttaa poliittisesti. Me voimme tehdä ehdotuksia, mutta tilintarkastustuomioistuimen pitäisi itse päättää viime kädessä sisällöstä. Sitten tämä hallintoneuvosto, jossa on 28 jäsenvaltion edustajia, jotka tulevat, kokoontuvat, niin mielestäni tämä ei käytännössä ei ole kätevä ratkaisu, kun puhumme nyt riippumattomuudessa. Ja tässä minä olen erittäin huolestunut tintarkastustuomioistuimen jäsenten nimitysten politisoitumisesta. Me olemme nähneet tänään Ähm, Espanjan ehdokas, Irlannin ehdokas esimerkiksi ja nyt myös Alankomaiden ehdokas on, tässä on ongelma. Herra de Vries on erittäin hyvä tilintarkastustuomioistuimen jäsen, jolla on aivan ideaali tausta tätä instituutiota varten, ja nyt hänet puoluepoliittisista syistä hylätään. Ja sitten me... Äh, huomaamme, että siis puoluepolitiikka johtaa siihen, että erinomainen tilintarkastustuomioistuin jäsen ei saa äh, pidentää mandaattiaan, niin se on mielestäni erittäin huono asia. Hyvä puheenjohtaja, me olemme puhuneet parlamentin roolista. Meillä on nyt äh, ennenkin tällainen konsultatiivinen rooli äh, jäsenten nimittäin kehittämisessä Kroatian jäsenen kohdalla voi, huomasimme, kuinka turhauttavaa se voi olla. Ja todella vetoan siihen, että parlamentin roolia vahvistetaan myös tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisessä. Tähän on kyllä nyt korkea aika ryhtyä. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja, minua häiritsee yhä enemmän se, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksille tapahtuu niin vähän. Euroopan lainsäädännössä on monimutkaisuutta ja tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, että tämä monimutkaisuus menee väärään suuntaan ja me huomaamme, että ei komissio, ei neuvosto eikä parlamentti tee mitään tämän asian korjaamiseksi. Emmekä me kuule näitä neuvoja, emmekä me myöskään ole tehokkaita tehokkaita. Parlamentissa tilintarkastustuomioistuin on joka vuosi sanonut, että tavoitteita ei noudateta, niitä tavoitteita, jotka liittyvät olemassa oleviin määrärahoihin, eikä ole mitään yhteyttä näiden määrärahojen ja tavoitteiden välillä Tätä ei voida hyväksyä. Myös budjettivaliokunnassa 10 prosenttia tästä budjettikohdasta on laitettava varaukseen niin kauan kuin komissio ei mitään tee, eh, eikä varmista, että tavoitteet saavutetaan. Vielä voisin sanoa jotain siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin suositukselle tapahtuu, mutta me varmaan kaikki tiedämme, mistä on kyse. Nyt haluaisin kiittää vielä edustaja Ajalla Senderi erinomaista mietinnöstä. Kiitoksia. Jean-Pierre Audi. Kiitoksia ja seuraavaksi Jean-Pierre Audi, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös ylistää edustaja Ajala Senderiä hänen mm, armoaan ihailen. Tässä me pyrimme yhdessä selventämään tietynlaista turhautumista tunnetaan budjettivalvonnan suhteen toimielimessä ja varmastikin meillä on tässä kollektiivinenkin vastuu. On kyse sitten hallituksesta, kansallisesta hallinnoista, kansallisesta parlamentista, Euroopan parlamentista, ehkä Euroopan tilintarkastustuomioistuin, jota pitääkin kehittää. Tässähän tämä aihekin on, on hyvä, että yhdessä voimme perinpohjaisesti miettiä näitä kysymyksiä. Ensimmäinen kommenttini oikeastaan puheenjohtaja. E, Rova esittelijä, haluaisin tukea tilintarkastustuomioistuimen presidentin herra Calderan ehdotusta, tai ei, anteeksi, en tukea, vaan tarttua, käyttää hyväkseni tätä, että tilintarkastustuomio antaisi kirjallisen lausunnon meidän keskusteluistamme ennen kuin me päätämme tarkastusten aikarajasta niin, että kaikki poistoryhmät voisivat saada tietoa tuomarien kannoista sen suhteen, mitä me täällä teemme. En tiedä, mikä aikataulu tässä mietinnössä on, mutta tuen sitä ajatusta, että voitaisiin antaa tämä, ottaa tämä asiakirja mukaan keskusteluihimme. Sitten ehdotuksista, joita on tehty. Minä uskon, että tällaisena kaikille tärkeänä kohtana pitäisi näitä kansainvälisiä normeja. Ei pidä näistä poiketa Muutoin toimielimme näyttäisivät, koska koko maailmahan kyllä meitä tarkkailee. Silloin me näyttäytyisimme ikään kuin jonain omintuisuutena, jossa me itse haluamme säännellä hallinnoida itseämme. Kansainväliset tilintarkastussäännöt, nehän on laadittu kansainvälisissä tilintarkastusyksiköissä ja tahoissa. Meidän pitäisi pitää, pitää kiinni näistä säännöistä. Mitä niissä säännöissä sitten sanotaan? Ensinnäkin näiden tilintarkastustuomioistuinten pitäisi olla riippumattomia. Olen aika varauksellinen esimerkiksi sellaisen ajatuksen suhteen, että tilintarkastustuomioistuin voisi tukeutua Euroopan tuomioistuimeen, kun se myöntää tarkastuslausumansa. Ehkä tässä on joku puuttuu jotakin lisäelementtejä, joita tässä tarvittaisiin, mutta komission harjoittama sisäinen tarkastus, jota se voi harjoittaa, ja sitten tämä ulkoinen tarkastustoimi, jota tilintarkastustuomioistuin suorittaa, niin sitten sit toimitaan kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Tässä tilintarkastustuomioistuin voi tehdä paljonkin komission yksiköiden kanssa, mutta en kuitenkaan usko, että Euroopan komissio, koska se ei ole riippumaton, ainakin virkamiehet, jotka siellä toimivat, eivät ole mitenkään riippumattomia. En usko, että se, se voisi vaikuttaa, tilintar- vaikuttaa jotenkin tarkastuslausumiin. Sama koskee ylempiä kansallisia tilintarkastustahoja. Olen jo pitkään puhunut sen puolesta, että das tarkastuslausuma EUn konsolidoidusta tileistä voisi tukeutua tilintarkastustyöhön, jota voitaisiin tehdä kansallisessa tilintarkastustuomioistuimessa. Ja olenkin iloinen siitä, että kun tässä puhutaan DAS-metodologiasta, niin ihan viimeisellä sivulla tätä asiaa on laajastikin käsitelty tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Mielestäni pitäisi, miksi pitäisi tähän suuntaan mennä? koska kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ovat riippumattomia. Sama ei kuitenkaan koska kansallista hallintoa. Kun on tällaista yhteishallintoa tilintarkastustyössä, niin meillä on nämä kansalliset tilintarkastajat. Olen nähnyt paikan päällä omassa maassani Ranskan tilintarkastustuomioistuimen johtajana, minkälaiset pa- palkat on, miten nimittäin niin edelleen. Minä olen vakuuttunut siitä, että tässä toimittiin ministerin alaisuudessa eikä se ole tavallaan riippumaton niin kuin tilintarkastustuomioistuin pitäisi olla. Kuitenkin kansallinen tilintarkastustuomioistuin minun mielestäni on todellakin riippumaton taho. Sitten työohjelmasta kohta 12 tuomioista ei puuttuisi komission toimintaohjelmaan. Tietysti sitä tuomioistuinta voitaisiin kuulla mahdollisista ongelmakohdista komission ohjelmassa, mutta mielestäni komission pitää laatia oma työn ohjelmansa. Sehän liittyy enemmän poliittisiin kysymyksiin kuin tilintarkastuskysymyksiin. Samoin, samoin suhtaudun hiukan kohtaan 15, että tilintarkastustuomioistuin voisi puuttua lainsäädäntöehdotuksiin, joita komissio tekee. Kaikissa demokratioissa parlamentin pää tai yksi päätehtävä on budjettivalvonta, täytäntöpanovalon valvonta, yleinen valvonta ja sitten tietysti tuomioistuin taas antaa lausunnon asiasta. Pitäisi ehkä täsmentää näitä eri kohtia, mutta minulle on erittäin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin on riippumaton ja sitten antaa vuosittain tarkoituslausuma, jonka pitää täyttää tilintarkastussäännöt, onko, onko kyseessä konsolidoitu tilinpäätös, entä sitten mm, onko yritetty merkittävä määrä olennaisia eroja kyllä vai ei, ja mitä hiukan tässä prosessissa mä nyt pahoittelen, ehkä tulen tekemään tarkistuksekin, on, että sitten kun tämä tarkastuslausunta aiheuttaa erimielisyyttä parlamentissa, niin silloin pitäisi syntyä seuraamuksia. Tämä on hiukan omituinen tilanne. Seuraamuksia ei tule, kun annetaan kielteinen tarkastuslausuma. Jos kielteinen tarkastuslausuma annetaan, niin minun mielestäni parlamentin pitäisi eh, esittää epäluottamuslause komissiolle tästä asiasta hävisin tässä asiassa juuri GNS-asiasta äänestettäessä esimerkiksi kielteisen tarkastuslausuman tai vastuuvapauden, niin silloin pitäisi esitellä asia hallinnolle tämä nyt läpi, mutta pahoittelen sitä. Ei voida hyväksyä sitä, että annetaan kielteinen tarkastuslausuma tai vastuuvapaus ja sitten kuitenkin johtaja jatkaa toimessaan niin kuin mitä olisi tapahtunut. Siinähän uskottavuus kärsii, mitä tulee vastuuvapausmenettelyyn. Sitten toimielinten organisaatioon tai rakenteeseen on siis tällainen hallintoneuvosto, jonka myötä tilintarkastustuomioimista tulisi tällainen julkinen virasto, vaikka se onkin riippumaton. Olen hiukan varautunut tämän suhteen mielestäni. Tämä tämänhetkinen rakenne, että tuomioistuimen jäsenet ovat riippumattomia. En usko, että tämän tyyppinen rakenne voitaisiin sopeuttaa hallintoneuvostoon. Tietysti tästä pitää keskustella vähän enemmän. Sitten vielä nimitysmetodeista olen täysin samaa mieltä kollegani kanssa. Pahoittelin myös, mitä tapahtui Espanjan ehdokkaan kohdalla. Minun ryhmäni antoi minulle varjoesittelijän tehtävän tässä nimityskysymyksessä. Inge tässä vieressä hymyilee, niin henkilö, joka nimittää tilintarkastajan, on se, joka käyttää näitä tilintarkastustyön tuloksia hyväkseen. Yleensä yleiskokous määrää tilintarkastajan ja palkkaus ja muu määritellään riippumattomasti. On kyse sitten hallituksista, jotka nimittävät äänestävät tai vetävät pois ehdokkaita tai tekevät vähän ne mitä haluavat ja toimivat toisin kuin parlamentti on esittänyt, niin mielestäni tässä ei silloin toimita niiden normaalien ehtojen mukaisesti, joiden pitäisi liittyä teidän tarkastustyöhön. Ja olisi hyvä, että kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, koska hehän valvovat kansallisia hallituksia ja he, ovat, he voivat hyvinkin Äh, täsmentää kantojen hallitukselle, niin siksi olisi hyvä, että Euroopan parlamentti voisi olla äh, suvereeni, mitä tulee näihin nimityksiin. Tietysti hallitukset voivat esittää näitä ehdokkaita ja sitten mahdollisesti neuvosto, mutta sitten kokonaisuudessaan sillä voisi olla vaikka tällainen vastustamisoikeus kokonaisuudessaan, että vältyttäisiin tällaisilta ylilyönneiltä Joskushan parlamentissakin on omituisia poliittisia pyrkimyksiä, joten neuvosto voisi kollegiaalisesti torjua näitä parlamentin omituisuuksia, mutta esimerkiksi tämä Kroatian kandidaatti äänestyksen jälkeen hallitus voisi vieläkin runnoa oman tahtonsa läpi, sitä ei voida hyväksyä. Parlamenttihan ennen kaikkea käyttää tämän tilintarkastustuomioistuimen työn tulokseen ja sen pitäisi voida nimittää tuomarit tilintarkastustuomioistuimeen ottaen huomioon kriteerit, joista sopimuksessa on sovittu. kun esittelijä varmasti ymmärsi, että tunnen tiettyjä varauksia joitakin ajatuksia kohtaan, mutta kiittäisin kuitenkin häntä näistä kuulemistilaisuuksia, joita hän on järjestänyt ja muista tilaisuuksia, että voisimme päästä eroon tästä vähän ikävästä ilmapiiristä, kun on kyse budjettivalvontaa EU-ssa. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisiko joku muu vielä puheenvuoron? Jos ei, no sitten meidän aikamme päättyykin. Meidän tarkoitus onkin päättää tämä esitys kohta kello 16.31. Ennen kuin annan edustaja Ajala Senterillä viimeisen puheenvuoron, niin edustaja äh, Odi, te nostitte esiin erään kysymyksen, joka liittyy meidän aikataulumme. No se, mikä on nyt suunniteltu, on jo tarkistusten jätön määräaika. Se on 17. lokakuuta, tasan kello 12. Äh, jos saamme lisäasiakirjoja ja selvityksiä, Eh, presidentti Caldeiralta, niin sitten kysymys kuuluu, että pitäisikö mitä kiinni tästä määräajasta. Mutta ehkä koordinaattorit kokouksessaan voivat päättää tästä, jos he löytävät jotain erittäin tärkeää kysymystä. Edustaja Gressle, voimme, eh, sitten voimme ehkä eh, lykätä tätä määräaikaa kuukaudella, koska sitten 7. marraskuuta halusimme hyväksyä tämän ja joulukuun täysistunnossa halusimme hyväksyä tämän täysistunnossa. Joten ollaanpas nyt avoimia ja joustavia sen suhteen, eh, jos meistä tuntuu siltä, että se on järkevää. Eh ehkäpä, jos saisimme vähän asiantuntemusta tänne, meidän pitäisi ottaa sellainen kielto, että enemmistö, hallitusenemmistö ei saa nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, vaan henkilö pitäisi olla oppositiosta tai asiantuntijoiden keskeltä. Ähm, en tiedä. Edustaja Odi, te haluaisitte vielä puheenvuoron. Aivan lyhyesti aikataulusta vielä uskon, että Kalteirän asiakirja tulee olemaan erittäin tärkeä, koska tämä mahdollistaa sen, että tiedämme sitten paremmin, mitä puheenjohtaja ja tuomioista menettelevät. Ennen vaalia tämä pitäisi saada esitysistellä vielä, koska tämä on erittäin tärkeä asia puolipoliittiseltakin kannalta. On hienoa myöskin, että komissio tietää, mitä mieltä esittelijä on, ja kun esitämme tarkistukset Calderan esitämme tarkistukset täysin varten. Meidän täytyy samata Calderan asiakirja sitä ennen. Uskoakseni tämä tullaan, toivottavasti tämä tullaan ottamaan äänestyksen pian, taikka hyvin paljon ennen vaaleja. Very much. Dear. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä esittelijä Ines. Sinulla äh, on primer lugar. Kiitoksia. Haluan kiittää herra Calderaa siitä, tuli paikalle. Hän meillä oli tässä oli tämä, tämä tärkeä tilaisuus tietysti. Panin merkille ongelmat, joita kollegat ottivat esille. Minäkin niitä jo kävin läpi. Haluamme tietysti riippumattoman tilintarkastustuomioistuimen. Se on minulle yhtä tärkeä asia kuin muillekin, mutta sekin on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen kannalta olisi merkitystä ja niissä sen huomioon EUn edut. Minua on turhauttanut se, että lausuntoja on saatu jostain ohjelmista, sitten kun ohjelma on vety loppuun ja sitä on muuttu, ja se on ne unohtunutkin Ja komissio ei koko ohjelmaakaan muistanut, niin se on todellakin turhauttavaa, että siinä vaiheessa sitten tullaan antamaan mitään arvioita, ja näin emme voi käyttää näitä tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja parantamaan ohjelmia. Komissio ja parlamentin ei pidä voida päättää tietenkään tilintarkastustuomioistuimen työstä. Päinvastoin tilintarkastustuomioistuin ei saa olla väline, joka antaa kantoja vain jälkikäteen. Sen pitäisi myös etukäteen voida vaikuttaa päätöksentekoon Usein päätökset tehdään kiireessä ja myöhään yöllä ja pitäisi voida kuitenkin toimia kriisiä vastaan ja sehän vaikuttaa koko EU-talousarvioon ja kansallisen talousarvioihin myös ilman, että on voinut olla minkään tyyppistä ennakointia, ennaltaehkäisyä. Tämä ongelma ongelmaan onkin on pyrkinyt vaikuttamaan neuvoston pitäisi voida paremmin ottaa tämä huomioon. Ja tietenkään ei pitää estää se, että puolueettomuus kärsisi, mutta sen lausunnot pitäisi ottaa huomioon. Jos niitä oteta huomioon, niin se on turhauttavaa. Ja on myös hyvä voida vaikuttaa tähän no, varhaisemmassa vaiheessa. Sitten kokoonpanosta olen samaa mieltä joistakin kritiikeistä, joita on esitetty, mutta olisi hyvä, että voisimme keskustella ja varmasti voimme sitten puhua siitä, miten voidaan parantaa nimitysprosessia ja miten parlamentti voi enemmän vaikuttaa tähän. Aina tietysti pitää ottaa huomioon se, että jos neuvosto voi toimia toisen kuin paremmin, minusta se olisi paremmin, näin ei olisi. Jos me sanomme, että ei, niin sitten sen pitäisi kyllä olla se ei. Tämä veto-oikeus ei ole hyvä juttu. Sitten, mitä tulee aikatauluun, on tärkeää, että tämä ei jäänyt jumiin tämä mietintö minnekään. Todellakin tämähän vuoropuhelu on todella tärkeä parlamentille, mutta Tärkeää on ottaa huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen oma kanta. Ja se, täytyy ottaa myös täysistuntokeskustelu huomioon, valiokuntakeskustelu huomioon. Emmekä halua mitenkään sitten vaarallisesti jarruttaa tätä aikataulua. Ja pitäisi antaa kaikki mahdollisuudet myös tarkastustuomioistuimelle. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Tässä vaiheessa on aika päättää keskustelu kohdasta kahdeksan ja siirrymme nyt kohtaan seitsemän suunnitelman mukaisesti. Ehdottaisin seuraavaa. Annan ensin puheenvuoron herra Piiperille. Tämän jälkeen puhuu komission jäsen Shemeita. Aristi Kalilaide puhuu niin ikään tilintarkastumistoimen puolesta tuossa keskustelussa. Ensin edustaja Piiper. Ja, herzlichen Dank, dass ich... Sydämelliset kiitokset, että saan ikään kuin tehdä alustuksen tähän aiheeseen. Haluaisin eh, kiittää komissiota, komission jäsen Shemetaa tästä eh, kertomuksesta, joka liittyi eh, taloudellisten etujen suojaamiseen – tätähän myös talousarvojen suojaamista, tätähän myös parlamentti on vaatinut ja tämä kertomus on todellinen apu. Siitä on apua meille, jotta me voimme saada aikaan enemmän avoimuusta tähän, e, jotta e, tukimenettelyt, rahoituskorjaukset, virheasteet eri maissa jotta niitä voisimme arvioida. Tietenkään me emme olisi Euroopan parlamentti, jos meillä olisi lisävaatimuksia, mutta sitten kun te olette puhunut, hyvä komission jäsen, niin sitten keskusteluissa varmasti tämä tulee esiin. Mutta nyt ihan aluksi haluan sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä tähän. Ennen kuin esitätte puheenvuoronne, haluaisin vielä muutaman kommentin esittää. Ehkä voin esittää myös kysymyksiä, joihin voitte sitten vastata puheenvuorossanne. Se, mikä käynyt ilmi, on se, että on joitakin harvoja äh, jäsenvaltioita, äh, joissa on näitä korjauksia tehty vuonna 2012 Öö, mutta siis nämä harvat jäsenvaltiot ovat 70 prosenttisesti virheissä vastuussa. Meillä on täällä yksi valtio, ajattelin, en pysty uskomaan silmiäni. Espanja vastaa 58 öö, prosenttisesti mm, takaisin otetuista varoista. Ja vielä kerran minun täytyy hieraista silmiäni Euroopan aluekehitysrahastossa Euroopan laajuisesti oli 2416 tapausta ja näistä 952 Espanjassa. Ja nyt olen kyllä äh, aivan ällistynyt äh, parlamentin jäsenä. Miten tämä on mahdollista? Pyytäisin hiukan selvitystä komissiolta ennen kuin Euroopan parlamentti sitten esittää vaatimuksia. Ehkä te voitte hyvinkin selvittää joitakin asioita. Se, mikä minun näkökulmastani on mahdollista, että alueet, joissa on syvä kriisi, että siellä sitä julkisissa hankintamenettelyissä asiat etenevät vieläkin hitaammin ja siksi ihan näiden ongelmien takia oli pystytty noudattamaan sääntöjä ja mitä tulee tukikelpoisuuteen, niin on ehkä ummistettu silmät, jotta rahat pysyisivät alueella. Tämä olisi siis selitys, mutta ei mikään, äm, mikään äh, an, tätä ei mitenkään voida tietenkään tästä pyytää anteeksi. Eihän siitä ole mitään hyötyä alueellekaan, jos ne sitten joutuvat, jos rahat joudutaan perimään takaisin. Äh, Espanja, Kreikka ja Italia olivat nämä selkeästi esiin tulevat maat, myös Puola ja Romania. Miten selitätte nämä mm, eroavaisuudet, mitkä ovat syyt näihin ongelmiin näissä maissa ja mitä johtopäätöksiä te sitten tästä teette, koska voisi olla varmoja siitä, että nämä ovat tietoja, jotka eivät ole pelkästään tilintarkastus eivät ole pelkästään talousarvion valvontavaliokunnan käsissä, kyllähän nämä ovat julkisia tietoja, vaan niitä myös vähemmän poliittisesti hyvän tahtoiset osapuolet tulevat käyttämään hyväkseen. Ja meillä pitää nyt jo olla vastauksia sen suhteen, miten aiomme tätä tilannetta käsitellä. Minä Pidättäydyn nyt hieman. Olemme varmasti jo pohtineet sitä, mitä vaatimuksia parlamentti voisi esittää, mutta minähän saan vielä uudelleen puheenvuoron. Niinpä haluaisin vain eh, tehdä vielä muutaman lisäkysymyksen. Esimerkiksi nämä valtaisat erot Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston välillä. Sosiaalirahaston kohdalla meillä on takaisin perintäaste, joka on 91 prosenttia, ja aluekehitysrahastossa 28,8 prosenttia. Miten nämä valtaiset erot voidaan sitten selittää? Sitten vielä eräs asia liittyen tähän gold platingin, eli siihen, että jäsenvaltiot mm, ähm, monimutkaistavat lainsäädäntöä entisestään. Äh, mehän olemme tästä myöskin pyytäneet äh, selvitystä ja vastauksia siihen, missä määrin jäsenvaltiot esittävät lisävaatimuksia ja mitä seurauksia tai johtopäätöksiä komissio voisi tästä äm, tehdä. No sitten te vastasitte äh, vanhoilla vastauksilla, viimevuotisilla vastauksilla, niin mitään uutta ette kertonut, vaikka kollega Gajer ihan kyllä selitti, kuinka dramaattinen tilanne on, joten tähän asiaan ei ole vastattu vielä riittävästi. Tässä nyt siis ensimmäiset kommenttini. Äh, haluaisin nyt ensimmäisessä puheenvuorossani keskittyä tähän talousarvion suojaan liittymään kertomukseen. Ja kun me nyt sitä katsomme, niin voisitteko kertoa, että kuinka paljon talousarvio on kärsinyt mahdollisesti verojen Äh, mahdollisesti äh, korkotulojen vähentymisellä äh, tai muulla tavoin tulojen vähentymisellä. Eikö ehkä seuraavassa vaiheessa pitäisi katsoa, millaiset summat Euroopan budjetista jäävät uupumaan johtuen takaisinperentämenettelyistä ja hitaista menettelyistä. Tämä olisi rehellisen vastaus tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuitenkaan haluaisin nyt päättää tätä mm, lausuntoa niin sanomatta, että olimme tietysti erittäin iloisia siitä, että ilmeisesti 22 jäsenvaltiossa ä, tilanne näyttää toimivan ihan hyvin. Meillä on siellä ä, virheasteita ja takaisinperintäasteita, jotka ovat 30,5 prosenttia alempiakin. Tämähän tarkoittaa sitä, että takaisin valvontamenettelyt, komission ja jäsenvaltioiden omatkin ovat tehokkaita. Siksipä haluaisin lopuksi vielä kysyä, mitä me nyt sitten teemme näille muutamille valtioille, jotka poikkeavat ruodusta. Mitä johtopäätöksiä, seurauksia komissio aikoo nyt sitten tehdä näistä yksittäisten harvojen jäsenvaltioiden ähm, ongelmista. Ja sitten vielä toinen kommentti. Tämä kysymys ei kohdistu ainoastaan komissiolle, vaan tietenkin myös tilintarkastustuomioistuimelle. Tiedän, että sielläkin ajatellaan tämän suuntaisesti. Mitä me tehdään näille valtioille, jotka eh, eivät pysy ruodussa? Edustaja Kaljulaidehan on täällä, joten mielelläni saisin myös tilin tarkastustuomioistuimen näkökulman tähän viimeiseen ajatukseen. Se kiinnostaisi minua kovasti. Kiitoksia paljon, herra Piper. Nyt eh, pyydän, että komission jäsen Shemeta puhuu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä alustuksesta tai pohjustuksesta. Aion nyt esittelemään kolme kertomusta, jotka nyt ovat keskustelun aiheena parlamentissa. Kyse on myöskin kertomuksesta, joka koskee EUn taloudellisten etujen suojelua. Tai tästä viranasta on kyse. Te mainitsitte myöskin puheenvuorossanne. Aloitan nyt tästä koontikertomuksesta, yhteenvetokertomuksesta. Toteasin, että tämä on tärkeä vastuuvapausväline. Tämä tarjoaa avoimen katsauksen, joka koskee kokonaistilannetta. Ja se tarkastaa yksittäisiä asioita, mutta myöskin tällaisia horisontaalisia tekijöitä, jotka liittyvät vuotuiseen toimintakertomukseen. Tintarkastustoimio katsoi, että vuotuiset toimintakertomukset antavat oikeudenmukaisen kuvan varanhoidon hallinnosta – ja myöskin säädönmukaisuudesta maksuissa. 15 pääjohtajaa ja virastojen johtajaa ovat antaneet yhteensä 29 varaumaa, esteen 29 varaumaa. Kokonaissumma, joka on riskialttiina, on 2,6 miljardin ja 3,5 miljardin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että 1,9 26 prosenttia kaikista täytäntöönpanosta maksuista on riskialtiita. Ja kun tarkastellaan rahoitusoikaisuja, niiden määrä on kasvanut merkittävästi 4,5 miljardista eurosta tai 4,5 miljardiin, kun 2011 oli alle 2 miljardia. Huomautaisin, että tämä on hyvin heijastelut viime vuosien ponnisteluita Jotakin konkreettisia ohjeita on annettu komission eri yksiköille. Niissä keskityttiin aivan erityisestikin seuraaviin seikkoihin. Se, kuinka kvantifioidaan virheet, jotka liittyvät hankintamenettelyjen sitten oleellisuuskriteeri ja kynnys tässä suhteessa tämä on tärkeää vuotuisten raportointivälineiden kannalta, kuinka edesautetaan sitä, että yksinkertaisia kustannuslaskentaoptioita käytetään hyväksi sen, kun tarkastellaan kansallisia tukikelpoisuussääntöjä tehokkaasti, kuinka käytetään tehokkaasti maksujen jäädyttämistä hyväksi. 2012 kohesiopolitiikan puolella yhteensä 4,9 miljardia euroa oli maksuja, jotka keskeytettiin ja neljä ohjelmaa lakkautettiin Italiassa, Saksassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa oli tällaisia hankkeita, jotka keskeytettiin. Oikaisujen aktiivinen käyttö johti siihen, että merkittävällä tavalla pystyttiin lisäämään sitä summaa, joka ei kuulunut säännönmukaisiin maksuihin, ja tämä liittyy EUn taloudellisten etujen suojeluun. Lisäksi Uudet säännöt, jotka koskevat parantasetusta ja raportointivelvollisuuksia, joita jäsenvaltiolla on ja hallinnon piirissä, jälleen kerran ovat johtaneet siihen, että komissio on kannustanut siihen, että Komissio kannustaa kansallisten oikaisujen tekemiseen silloin, kun uudet säännöt on saatu kunnolla toimimaan. Jan Mulder on tämän sen esittelijänä ja hänen alaisuudessaan on toiminut työryhmä, joka on ehdottanut tällaisia yhteisiä suuntaviivoja ensi vuoden alusta eteenpäin. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, komissio on pikkuhiljaa kehittämässä tällaisia performanssi, performanssin parantamistoimia uusien, uuden sukupolven ohjelmien kohdalla. Ja kun tarkastellaan rahoitusnäkymiä 2014-2020, vuodesta 2014 eteenpäin, artikla 318 perussopimuksessa, joka koskee Euroopan unionin toimintaa, on johtanut siihen, että teidän suosituksenne on otettu huomioon, kun te teitte parannusehdotuksia. Erityisesti mitä aikataulun tulee komissio hyväksyy kertomuksen yhdessä synteesikertomuksen kanssa, tai hyväksyi sen kesäkuussa tämän synteesikertomuksen kanssa yhtä aikaa. Ja kun tarkastellaan rahoitusohjelmia, joilla pyritään 2020 hankkeiden toteuttamiseen, ne ovat mukana, sikäli kun tietoa on näistä jo olemassa. Koontikertomus perustuu eri panoksiin tai osaraportteihin saatu eri komission palvelulta 2012 vuoden tilintarkastajien kertomukset ovat tästä osana. Tärkeimmät tilintarkastuksen huomiota on otettu tässä mukaan ja myöskin komission palveluiden ja erillisviraston kohdalla tietoa on kerätty 29 on sitoumusta, jotka tehtiin vuonna 2012. Haluan nyt keskittyä kahteen horisontaaliseen suoritustilintarkastukseen, jotka osoittavat, kuinka sisäiset tilintarkastukset auttavat komissiota parantamaan hallintoa ja siirtämään kohti tällaista suorituskulttuuria. Ensinnäkin, kun tarkastellaan vuotuisia toimintakertomuksia ja niiden arviointia, ulkoinen tarkastaja katsoi, että prosessit ovat hyvin juurtuneet, mutta että niitä täytyy vielä parantaa, erityisestikin mitä tulee raportointiin performanssin osalta ja terveeseen talouden pitoon ja tähän periaatteeseen. Rakenteen, rakenne näissä kertomuksissa voisi olla parempi, jotta voitaisiin helpommin arvioida näitä raportteja. Lisäksi laatu, valvonta, prosessi komission keskeisissä palveluissa. Näiden kautta pitäisi niin ikään päästä siihen, että voidaan paremmin arvioida tietyn paikkansa pitävyyttä 2013 harjoitteen taikka tarkastelun yhteydessä. Näitä tulee noudattamaan tästä eteenpäin. Sitten tällaisen yrityskulttuurin juurruttaminen silloin, kun tarkastellaan henkilöstön toimintaa ja sitä, kuinka paremmin puutu, voidaan vastata henkilöstötarpeisiin siten, että lisätään avoimuutta määrärahojen ja voimavarojen käytössä ja keskitytään prioriteettitoimiin ja tehtäviin ja samalla tunnustetaan, tunnistetaan koulutustarve ja saadaan lisää asiantuntemusta siellä, missä sitä tarvitaan. Lopuksi toteaisin että vielä, että kun komissiolle on annettu prioriteetiksi luoda tällainen uusi performanssi suorituskulttuuri. Ulkoinen tilintarkastus on katsonut, että 50 prosenttia sen resursseista pistetään juuri tähän performanssin suorituskyvyn parantamiseen. Parlamentti on määritellyt joitakin keskeisiä tekijöitä vuoden 2011 menettelyn yhteydessä, joihin parannusta. Nyt äh, vastaamme noihin suosituksiin. Ja haluan tässä keskittyä siihen, kuinka neljän prioriteettitoimen kohdalla on saatu edistystä aikaan teidän päätösasemamme mukaisesti. Ensimmäinen prioriteettitoimi peräänkuulutti sitä, että komissio valmistelee tiedonannon, joka koskee yhteisön taloudellisten etujen suojelua. Tiedonanto, jonka esittelee myöhemmin, osoittaa, että vaikkakin jäsenvaltiot ja komissio eivät voi estää kaikkia yksittäisiä virheitä, meidän oikaisujärjestelmämme toimii riittävän hyvin ja suojaa yhteisön etuja pidemmällä aikavälillä. Komissio niin ikään on saanut hyvää edistystä aikaan, kun on kyse toisesta prioriteettitoimista. Tämä liittyy virhetasoon, virheasteeseen. Muutama toimistamme esimerkiksi Maksuja on keskeytetty ja jäädytetty jäsenvaltioille sen jälkeen, kun intensiivistä valvontaa on lisätty ja toimia on harmonisoitu tässäkin suhteessa. Oikaisumenettely ja tintarkasmenettely ovat nopeutuneet. Lisäksi käytetään yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa, jotta riskitasoa voidaan arvioida sosiaalirahastossa ja aluekehitysrahastosta. Tätä on edistetty merkittävästi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee maatalouteen, komissio on arvioinut niitä syitä, jotka ovat virheiden takana ja pistän, silloin kun pistän täytettyön maaseudun kehittämispolitiikkaa. Tämän seurauksena jotkut jäsenvaltiot, Portugali, Espanja, Bulgaria ja Italia etunenässä ovat jo parantaneet omaan ohjelmissa täytäntöönpanoa, jotta voidaan vähentää riski alttiutta tai virhealttiutta uudella ohjelmakaudella. Pyritään lisää harmonisoimaan vielä tätä maksujen keskeytys- ja jäädytysmenettelyä komission ehdotuksen mukaisesti. Kuten kerroin aiemmin, komissio on täysin sitoutunut pistämään täytäntöön kolmatta prioriteettitointa, joka liittyy arviointikertomuksen laadun parantamiseen ja siihen, että käytetään enemmän tällaista suoritustilintarkastusta hyväksi. Komissio ehdottaa uusien ohjelmien kohdalla parannuksia tähän prosessiin, lisäparannuksia mukaan luettuna sitä, kuinka saadaan kunnolliset puitteet aikaan parempaa suoritusta varten mukaan luettuna suoritusindikaattorit, joissa kehitetään tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen, joilla pyritään 2020 prioriteettitavoitteisiin. Neljäs toimi sitten, joka liittyy tulopuoleen ja omiin varoihin, perinteisiin sellaisiin. Muistuttaisin teitä komission kunnianhimoisesta ehdotuksesta, jolla pyritään taistelemaan veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Mitä alv ja tullimaksuihin tulee, komissio on tehnyt ehdotuksen direktiiviksi, jolla taistellaan petoksia vastaan yhteisön taloudellisia etuja suojeltaessa rikoslain puolelle Vuoden 2012 tämä tiedonta saatiin ja 2013 neuvostolle ja parlamentille annettiin tiedonta EU-strategiaksi, jolla taisteltaisiin saukkeiden salakuljetusta vastaan. Parlamentin pyyntö on pistetty merkittävällä tavalla täytäntöön komission puolta. Tämä osoittaa, että meillä on yhteiset tavoitteet, eli terve taloudenpito EUn talousarviossa – moiteton varainhoito, ja komissio on sitoutunut hyvien tulosten aikaansaamisen. Puheenjohtaja, arvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat, lopuksi vielä esittänyt teille tämän ensimmäisen tiedon, joka koskee yhteisön budjetin suojaamista, johon herra Piper keskitti omat huomionsa puheenvuorossaan. Komission painopistealue, kun on kyse EUn budjetin täytäntöpanosta, on tietysti se, että saadaan lisää arvoa ja pyritään samalla EUn yhteiseen tavoitteeseen. Komission vastuuna on niin ikään yhdessä muiden toimijoiden kanssa suojata yhteisön taloudellisia etuja. Seksi. Toimet, jotka pistetään täytäntöön budjetin suojamiseksi, täytyy ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan komission valvontajärjestelmien vaikuttavuutta. Tiedonanto ja sen liitteet pyrkivät antamaan teille kokonaisvaltaisen katsauksen oikeudellisesta ja organisatorisesta puitekehyksestä ja niistä konkreettisista tuloksista, joita on saatu oikaisumenettelyiden kautta ja varsinkin kun tarkastellaan eri maksualueita. Ja sitten uusia elementtejä otettu mukaan. Ensimmäinen uusi elementti on se, että oikaisujen summa tai määrä on nyt suhteessa tehtyihin maksuihin. Vuonna 2012 kokonaissumma oikaisujen kohdalla oli 4,4 miljardia euroa, mikä vastaa 3,2 prosenttia suorituista maksuista. Maksujen monivuotisen luonteen vuoksi oikaisut tehdään yleensä sen jälkeen, kun maksutun, maksuja, maksusuorittamisen jälkeisenä vuosina vasta 2012 vuoden virheet liittyvät aiemmin, aiempiin vuosien maksuihin. Valvonta- ja hallintajärjestelmämme eivät äh, tai pystyvät pidemmällä aikavälillä suojamaan yhteisötaloudellisia etuja. Toinen uusi elementti on erityinen tieto linkistä, joka on useiden vuosien ajalta, kun tarkastellaan maksuja ja oikaisuja ja toimien volyymia, erityisestikin kun tarkastelen kokonaissummaa oikeus- ja takaisinperinsä 2009-2012 kaudella. Voidaan havaita, että 2 prosenttia oikaisuja oli koko maksusummasta tuolta ajalta. Ja vaikka oikaisut koskevat lähinnä maksuja, jotka on tehty aiempina vuosina, kuitenkin niiden vaikutus on osoitus siitä, että otettu virheaste huomioon, jonka tuomioistuin on määritellyt vuosi 1911. Tämä oli 3,7 ja 39 prosenttia näinä vuosina. Ja kun tarkastetaan tilannetta vielä aiemmalta ajalta, on voitu havaita, että vuodesta 1994 yhteisen hallinnon aisuudessa yli 17,5 miljardia euroa on tehty oikaisuja ja vielä kaksi miljardia euroa on, näitä oikaisuja on parhaillaan täytäntöönpanon vaiheessa. Ja kun on kyse alukehityksestä ja kohesiorahastosta ohjelmakaudella 2007 2006 2013, tämä on nyt päätösvaiheessaan, niin yhteensä 8 miljardia tehtiin tällaisia oikaisuja. Tämä vastaa noin 4 prosenttia kaikista maksuista. Kolmas uusi elementti on yksityiskohtainen tieto ja vertailukelpoisuus tietojen kohdalla eri jäsenvaltioiden välillä, kun tarkastellaan saatuja maksuja ja rahoitusoikeuksia, jotka, oikaisuja, jotka on tehty. Tässä on havaittu, kuinka monimutkainen tämä aihe on ja kuinka monimutkaiset nämä uudet elementit ovat. Komissio on valmis keskustelemaan teidän valiokuntanne kanssa vielä siitä, miten tämä toteutuu käytännössä ja voimme antaa tästä lisätietoa. Voimme järjestää myöskin tällaisen yhteisen kokouksen tästä aiheesta. Painotan sitä, että komission jälleen kerran voinut osoittaa, että se on pystynyt tehokkaasti estämään virheitä ja ryht- se on voinut ryhtyä oikaisuihin, jotka varmistavat sen, että EUn talousarviota käytetään asianmukaisesti hyväksi. Tämä on poliittisesti erittäin tärkeä tämä asiakirja. Tästä lähden eteenpäin. Tämä tullaan esittelemään teille joka vuosi. Komission luottavainen sen suhteen, että tiedonanto voi olla hyödyllinen väline myöskin vuonna 2012 talousarviota ajatellen vastuuvapaat aloitella vuoden 2012 osalta. Sitten joitakin seikkoja, jotka herra Piiper mainitsi puheenvuorossaan, jotka koskivat Espanjaa ja oikaisuja, joita on tehty Espanjan kohdalla. Suuri osa oikaisuista liittyy siihen, että 2000 2006 ohjelmakausi on päättymässä tai sen päättymiseen liittyviä oikaisuja on tehty. Täytyy ottaa huomioon, että kyse on kokonaista valvontaketjusta. Ja loppumetreillä, loppuvaiheissa meidän palvelumme tekevät erittäin yksityiskohtaisen tarkastuksen kaikkien maksujen osalta, jotka on maksettu jäsenvaltioissa eri edunsaajille. Ja mikäli havaitaan minkäänlaisia virheitä, silloin ryhdytään oikaisuihin noissa jäsenvaltioissa, joita virheitä on ilmennyt. Espanjan ollessa kyseessä järjestelmässä oli merkittäviä puutteita 2026 ohjelmakaudella, ja tämä johti erittäin suureen määrän oikaisuja, jotka jouduttiin Espanjan puolella tekemään. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, tulkitaan nämä luvut oikein. Meidän tavoitteemme oli tiedonannon antamisen yhteydessä osoittaa, että komissiolla on erilaisia välineitä käytössään, joiden avulla voidaan sekä ehkäistä että jälkikäteen oikaista, mikäli virheitä on tapahtunut jäsenvaltioissa. Ennaltaehkäisy toteutuu siten, että voidaan keskeyttää ja jäädyttää maksuja. Ja kun tarkastatte näitä summia, summat ovat merkittävästi kasvaneet. vuonna 2012 verrattuna aiempaan, mutta yksi tärkeä elementti monivuotisessa valvonnassa on exposta, jälkikäteisvalvonta ja jälkikäteistoimet, mikäli jälkikäteisvalvontajärjestelmä pystyy määrittelemään ongelmia, joita jäsenvaltioissa on esiintynyt. Ja kun esittelemme nämä luvut, me voimme samalla osoittaa, että mikä tarkastelemme tilannetta monivuotisesti, sitä kuinka ohjelma pistetty täytäntöön, ja tähän viittasi myöskin meidän ydintiin tarkastelemme. Tämä osoittaa, että eu talousarvio on riittävästi suojattu menojen osalta koska tämä oikaisu puoli valvonnassa toimii. Ja me olemme merkittävästi vahvistaneet työtämme oikaisujen puolella. Ja sitten kun oikaisut tehdään, niin tietystikin jäsenvaltiota pyydetään ryhtymään tarvittaviin, tarvittaviin muutoksiin sen omassa valvontajärjestelmässä, jotta jatkossa voidaan välttyä tällaiselta kehitykseltä. Espanjaan liittyy tietystikin muitakin seikkoja. Espanjassa on alueellisella tasolla hyvinkin paljon autonomiaa, ja täytäntöönpano saattaa olla erilaista, ja säännöt erilaisia eri osissa Espanjaa. Tämä on tietystikin poliittinen kysymys, Espanja yksinkertaisesti vain toimii tällä tavalla. Joskus sääntöjä tulkitaan eri tavalla maan eri osissa Espanjassa. Sitten tämä gold plating kysymys. Uskon, että ja alustuspuheenvuorossani katoin tämän kysymyksen. Vastasin siihen. Avain keino, jolla voidaan puuttua tähän ongelmaan ja jota olemme merkittävästi työstänyt jäsenvaltioiden kanssa yhdessä, on se, että otetaan käyttöön yksinkertaistettu kustannusmenettely ohjelmien ja maksujen kohdalla eri ohjelmissa, koska tämä mahdollistaa sen, että vältytään siltä, että säännöt ovat liian monimutkaisia. Tämä mahdollistaa sen, että voimme käyttää tällaisia kertaluontoisia maksuja ja kiintämääräisiä korvauksia hankkeiden yhteydessä ilman, että tästä tulee erittäin raskassa taakka, joka koostuu tukikelpoisuuskriteereistä. Komissionkin puolelle me pyrimme itsekin laatimaan raportteja tai kertomuksia, joissa pohditaan eri jäsenvaltioiden gold plating jäsenvaltioiden itse lisäämiä sääntöjä ja määräyksiä eri jäsenvaltioissa pohdi- tarkastelemme valitsevaa tilannetta goldplating kysymyksen osalta. Seuraavalla ohjelmakaudella me tulemme pyytämään jäsenvaltioita esittelemään tai esittämään komissiolle täytäntöönpanosääntöluonnokset, jotta komissio voi sitten pohtia, ovatko nämä täytäntöönpanosäännöt sellaiset, että ne eivät lue turhaa lisätaakkaa jäsenvaltioissa tällaisen gold platingin kautta, kun jäsenvaltiot itse lisäävät omia sääntöjään. Te viittasitte myöskin muihin jäsenvaltioihin, kuten Kreikkaan, Italiaan ja muihin. Itse asiassa kaskon, katson, että suurin määrä rahoituksellisia oikauksia oikaisuja osoittaa, että me toimimme jäsenvaltioissa, joissa me havaitsemme ongelmia täytäntöönpanossa – ja me suojelemme Euroopan unionin talousarviota näiden oikaisujen avulla, koska oikaisut pitäisi jättää pois maksuilmoituksista niiden ulkopuolelle. Kysymyksessä tulevista maksuista. Me katsomme, että Oikaisut ovat äärimmäisen tärkeä väline, joka mahdollistaa sen, että voimme varmistaa EUn taloudellisten etujen suojelun valvonnan kautta monivuotisen valvonnan ollessa kyseessä. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen Shemetä. Äh, Haluaisin kiittää. Minä olen useissa tällaisissa keskusteluissa ollut enkä muista, että komissio olisi näin pitkää selvitystä aikaisemmin antanut, joten kiitoksia tästä. Arvoisat jäsenet, meillä on täällä nyt kolmas vierailijaryhmä nuoria, jotka seuraavat meidän työtämme. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimen puolesta Rouva Kersti Kaljulaiden. Pyydän anteeksi, jos nimi ei ääntynyt korrektisti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiittäisin komissaaria tiivistä esityksestä. 2011 vastuuvapauden jälkeen olen todennut, että komissio on esittänyt hyvän asiakirjan. Siinä otetaan huomioon näitä muutoksia tarvitessa ja siinä otetaan huomioon parlamentin vaatimukset, ellei sitten ole juridisia esteitä tälle minä uskon, että erityisesti nämä kommentit komission tekstissä ovat arvokasta materiaalia lainsäätäjäelimellä, koska kaikki, jos, täytetään parla- jos tässä tarvitaan juridisia muutoksia, niin parlamentti itse pystyy juuri näitä muutoksia aikaan saamaan itse. Olen myös tyytyväinen, että komissio on ryhtynyt toimiin ja pyrkii saamaan aika nyt lähestymistavan siinä, miten käsitellään virheitä julkisessa hankinnossa. Tämä on yksi päävirheiden lähteistä EU-menoissa. Komissio sanoi, että se korostaa vahvasti performanssipuolta tulevissa toimissaan varainhoidon hallinnassa. Olen pelkään, että johtuen siitä, että myös 2014-2020 kauden menojärjestelmässä toimitaan lähinnä inputin pohjalta. Haasteet tällä saralla ovat huomattavia niin hallinnon kuin tilintarkastuksenkin puolella. Kiitän myös tilaisuudesta osallistua keskusteluun komission asiakirjasta, kun pyritään suojelemaan EUn talousarviota. Komissio on tässä ihan oikein toteaa, että vuostaiset perinnät joka vuosi liittyvät aikaisempien vuosien menoihin, useidenkin vuosien menoihin ja usein 2012 perintävolyymit liittyvät 2006 varainhoitovuoteen esimerkiksi. Ja sitten kun ajatellaan tämän per, ja 2006 kautta ja myös vuoteen 2008 asti tilintarkastustuomioistuin totesi, että virheitä oli erityisen paljon johtuen pääasiassa kohesiopolitiikasta ja siihen liittyvistä maksuista, joten paljon rahaa käytetään sääntöjen vastaisesti ja nyt komission täytyy sitten periä näitä rahoja, on ihan pakko. Että pakko pystyä perimään korkeita summia. Komissio on myös oikeassa siinä, kun korvaavat menot ovat vaikuttaneet kansallisiin budjetteihin, ei välttämättä EU-budjettiin. Mutta mikä ei käy ilmi tästä kertomuksesta niin selvästi on, että korvaavat menot eivät kata vastaa uusia menoja ilman virheitä. Korvausprojekti on projekti, josta puhutaan rahoituskauden loppuvaiheessa usein taannehtivasti, ja siihen liittyy samantyyppisiä virhevaaroja kuin alkuperäisiin menoihinkin. Sekä hallinto että tilintarkastus tulee näkemään tämän tulevina vuosina, kun rahoitus näkyvät päättymät, tämmöistä mihin päädymme. Sitten toinen huomioni sen täytyy liittyä rahoituksellisiin korjauksiin. Varsin usein nämä eivät saavuta projektitasoa, eivätkä siis poista väärinkäytettyjä varoja. Komission tehtävä tosiaan on päättää taloudellisista korjauksista ja sitten jäsenvaltioiden tehtävä on päättää perinnästä. Joskus näin tehdään. Ja sitten nämä rahoituskorjaukset johtavat alhaisempaan virhetasoon projektitasolla. Joskus näin ei tehdä, koska jäsenvaltiot vain päättävät olla näin, tehdä näin. Jos jäsenvaltio ei seuraa yhtä osaa yhteishallinnosta, niin silloin se ei ole toiminut oikein, ja silti tiltaustuomioistuin siltikin löytää virheitä maksuissa. On tärkeää muistaa, että mitä tulee taloudelliseen korjauksiin ja perintöihin, että ne toimisivat tehokkaasti, molempien osapuolten pitää toimia. Tähän tanssin tarjotaan kaksi lyhyenä tiivistelmänä. Komission kertomus näyttää, että komissio nykyään toimii ripeämmin ja sillä on selkeästi enemmän tietoa tilanteesta, mutta tämä ei ole vielä johtanut siihen, että tilanne muuttuisi paremmaksi projektitasolla. Tilintarkastustuomioistuin 2009 vuosikertomuksessaan jo otti esille kaiken, mitä minä sanoin tässä. 2012 vuosikertomuksessaan nämä analyysit toistetaan. Analyysit perustuvat tietoihin, joita on saatu konsultusta tilinpäätöksestä EU-sta. Samalla tavoin komission kertomus käyttää niitä samoja tietoja, antaa laajemman näkemyksen korjauksista ja perimyksistä. Vaikkakin tämä kertomus tulee nyt sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin on laatinut 2012 vuosikertomuksensa, meidän kantamme tässä asiassa on laadittu luvun yksi mukaiset tässä kertomuksessa samoin vuosittainen toimintakertomus, joka liittyy tähän synteesikertomukseen ja vaikuttaa sisäisen tilintarkastajan arvioon. Katetaan vuosikertomuksesta tilintarkastustuistuin ei ole vielä julkistanut viime vuodelta. Ymmärrettävästi se rajoittaa kykyäni puhua näistä kysymyksistä tänään. Sitten erityiseen kysymykseen jonka esittelijäkin kysyi tuomioistuimelta, mitä voidaan tehdä, jotta perintäprosessi tulee merkittävämpi ja tehokkaampi. Hyvä esittelee jäsenvaltioiden täytyy olla vahvasti motivoituja, ei pitä, pidä ilmoittaa näitä virheellisiä menoja. Ne, tässä onnistutaan vain, jos summat, jotka on ilmoitettu, ja ne ovat virheellisiä ja sitten jotenkin häviävät re, reaalimäärinä projektitasolla. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että useimmissa aikaisemmissa vuosikertomuksissa viimeisin näistä on vuodelta 2011 vuodelta tilintarkastustuomioistuimet ovat todenneet, että jäsenvaltiot helpostikin olisivat voineet huomata ja korjata virheitä vain samoin asiakirjojen pohjalta, joita ne itse välittivät komissiolle, jos olisivat vain vaivautuneet tarkistamaan. Vuosi vuosien jälkeen tämä on osoittanut motivaation puutetta yhteishallinnon alalla ja ei ole haluttu korjata virhetasoja, virheitä jo jäsenvaltioissa ennen kuin ilmoitetaan nämä menoerät komissiolle. Tässä on ongelman ydin. Näin, tässä voitaisiin korjata toimintaa par- paljonkin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on kolme puhujaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Derek Vaughan, Ingeborg Gressle ja Jens Geier. Tässä järjestyksessä puheenvuoroa pyydettiin, joten Derek, sinulla on puheenvuoro. First of all, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä puheenvuorosta. Kiitän myöskin tuomioistuinta ja esittelijää heidän ajatuksistaan. Minäkin pidän hyvänä tätä komission koontikertomusta, joka liittyy yhteisön budjetin suojeluun. Nämä asiakirjat ovat erittäin tärkeitä. Ja sikäli kun edistystä on saatu aikaan ja edistystä on saatu aikaan, niin meidän täytyy antaa komissio tästä kiitosta. Tämä selkeästi todettuna. Tämä on erittäin tärkeä aihe, koska me haluamme varmistaa, että EUn rahat pistetään asianmukaisesti täytäntöön. Poliittiselta kannalta, niin kannalta katsottuna säästötoimet ovat olleet merkittäviä jollakin tavalla pitää, pitää varmistaa, että joka ikinen euro, joka on käytettävissä Euroopan unionin talousarviossa, pistetään asianmukaisesti täytäntöön. Niillä jokaisella eurolla täytyy luoda kasvua ja työllisyyttä kautta Euroopan unionin, joten jokaisen EUn euron pitäisi olla asianmukaisesti käytetty. Komission koontikertomuksessa komissio puhuu, yhteenvetokertomuksessa komissio puhuu niistä menetelmistä, joita on ehdotettu seuraavalle ohjelmakaudelle – monivuotisten rahoituskehysten osalta ja koesopolitiikan osalta. Esimerkiksi komissio pyrkii yksinkertaistamaan toimia ja toivo, komissio toivoo, että lainsäätäjät ottavat yksinkertaistamisen tosissaan. En ole tästä tavan varma, koska parlamentissa on tuettu esimerkiksi e-kohesiotoimia hankkeiden yksinkertaistamiseksi ja yhteisten sääntöjen aikaansaamiseksi viiden kohesio politiikan rahaston osalta. Te mainitsitte kertaluontoiset ja kiinteämääräiset maksut ajatuksena yksinkertaistamisen aikaansaamiseksi. Yksinkertaistamme täytyy pohtia jatkossa enemmänkin. Jäsenvaltiot toivottavasti myöskin ottavat tämän viestin kuuleviin korviinsa, koska silläkin täytyy yksinkertaistaa asioita mahdollisimman pitkälti, varsinkin kun tarkastellaan niitä alueita, jotka tuomioistuimen aiemmin määritteli ja te itse komissiossa olette havainneet, niin yksi merkittävimpiä ongelmia on ollut se, että hankintasääntöjä ja tukikelpoisuussääntöjä ei ole noudatettu. Komissio on kommentoinut, että se aikoo ryhtyä aina täytäntöön, mutta se katsoo, että varsinkin sosiaaliraston puolella kansalliset säännöt ovat aivan liian monimutkaisia, joten yksinkertaistamistoimet ja jäsenvaltioihin saakka täytyy ottaa vakavasti ja tuohon suuntaan meidän täytyy painosta jatkossa enemmän kuin aiemmin. Lisäksi pitäisi keskittyä jäsenvaltioiden rooliin ja yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen ja suoritukseen. Tämäkin mainittiin puheenvuorossa kertomuksessa, että kerrotte, että pitäisi keskittyä tiettyihin jäsenvaltioihin, esimerkiksi maatalouspolitiikan puolella. Siellä, missä virheprosentti on yli 2 prosenttia, siihen pitäisi keskittyä enemmän huomiota. Tämä pätee myöskin kohesiopolitiikkaan. Olemme aina kuulleet siitä, kuinka maksuja on jäädytetty ja keskeytetty. Yhdistönsä kuningaskunnassakin aluekehitysrahasto ja sosiaalirahastomaksuja on keskeytetty, mutta yksityiskohtaista tietoa ei ole koskaan annettu meille näistä keskeytyksistä. Tämä on hankala kysymys. Voisiko jatkossa olla mahdollista saada enemmän avoimuutta ja enemmän tietoa maksujen keskeyttämisestä, erityisestikin rakennerahastopuolella. Tieto olisi tervetullutta. Tämän vuoden vastuuvapauskertomuksen yhteydessä olen tehnyt yhteistyötä kollegani Jens Kajeren kanssa. Hän on ehdottanut, että pohdittaisiin niitä alueita, joilla on paljon virheitä ja että jatkossa pitäisi ottaa opiksi näistä virheistä ja pyrkiä lisäparannuksiin, jotta virheiltä voidaan välttyä ja oikaisutoimiin voidaan ryhtyä siinä, kun ne ovat tarpeellisia vastuuvapauskertomuksen yhteydessä talousarvion valvontavaliokunta ja komissio tai par- parlamentti korjaan teki lukuisia ehdotuksia sen osalta, kuinka voitaisiin jäsenvaltioiden valvonta- ja hallintaviranomaisia auttaa määrittelemään järjestelmä virheitä yksinkertaistamispyrkimysten lisäksi. Tämä olisi erittäin tärkeä tämä yksi ehdotukseni. Voitteko te komission jäsenenä kommentoida, missä määrin näitä parannuksia on saatu aikaan, joita parlamentti aiemmin on ehdottanut? Thank you very much. Now I'd like to give floor. Kiitoksia ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Ingeborg Kresslelle. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt vähän käsitellä näitä kolmea asiakirjaa, jotka meillä on edessämme. Tämä yksi koskee komission tiedonantoa näistä ähm, takaisinperinnöistä. Käsitelläänkö ne kaikki nyt yhdessä? Selvä niin halusin vain vielä sanoa, että tämä ähm, asiakirja ja se liite ovat kovasti odot, eivät kyllä vastaa odotuksia. Niin Hienoa, että esittelette tämän. 3,2 prosenttia on peritty takaisin. No, sitten minä voin vain sanoa, että eihän tämä ole mitään. Kaikki täällä tietävät, että tehokkaan valvontajärjestelmän ylläpitäminen on paljon kalliimpaa kuin se, että muutama euro maksetaan komissiolle takaisin. Järjestelmässä on aukkoja, tämä johtuu lainsäädännöstä, mutta myös komission äh, haluttomuudessa toteuttaa tätä. Äh, vuodesta 1994 on kolme jäsenvaltiota huipulla, Espanja, Kreikka ja Italia. Nyt uudella kaudella äh, Italia ja Tsekki ovat vaihtaneet paikkaa, mutta Italia on vielä ihan huippuasemissa, riippuu rahastoista. Tämä pitkä aika, jolloin on suljettu silmät, ei ole toimittu. Tämä on kyllä asia, joka minua huolettaa, hyvä komission jäsen. Joka vuosi olen Ö, yllättynyt siitä, mitä tässä synteesikertomuksessa kollegion jäsenet aina hyväksymät tänä vuonna kanssa. Tässä sanotaan, mitkä valtiot eivät tässä selviä. Bulgaria, Romania, tämä on vuodesta 2008 ollut näin. Sitä ennen meillä ei näistä varaumista kerrotakaan rakennerahastoissa näin, maatalousrahastoissa näin. Minusta nyt näyttää siltä, että yksikään teidän kollegoista niin tätä asiakirjaa katso, koska muuten jokaisen normaalisti ajattelevan ihmisen pitäisi sanoa, että nyt on kyllä tehtävä jotain. Ja mitä tulee tämän asiakirjan tarkasteluun, niin haluaisin vielä sanoa, että tämä asiakirja takaisinperinnästä, se kyllä hiukan minua kiukuttaa, että siellä on niin paljon toistoa sivut 21 ja 36 ovat identtiset. Jos me sanomme kaikki asiat kaksi kertaa, niin sitten saadaan aikaan kyllä hienoja paksuja asiakirjoja, mutta ei enempää sisältöä. No tästä työasiakirjasta on otettu joitakin asioita ulos. Tätä tiedonantoa varten no, periaatteessa tässä on kaksi, asiaa, kaksi asiakirjaa kopipeistattu. Minä nyt olisin odottanut vähän enemmän. Ja se, että siellä lainsäädäntö vielä printataan uudestaan, niin en nyt tiedä. No, pari kysymystä. Ensinnäkin minulla on se vaikutelma, että komissio 2012 on tiukentanut ohjaksi ja sen takia kun rahaa puuttuu, budjetista puuttuu rahaa, on liian vähän maksoja. Öö, pettääkö tämä vaikutelmani, että valvontajärjestelmää noudatetaan aina hyvin tiukasti silloin, kun ei ole rahaa. Mielestäni se on kyllä dramaattista, koska se ei ole tällaisten valvontajärjestelmien tehtävän mukaista. Sitten haluaisin tietää, mitä näistä kriisimaista todellakin peritään takaisin, eli mitä määrärahoja odotetaan näistä neljästä kriisimaasta ja mitä sieltä on saatu. Tässä on vain yksi viittaus tässä työasiakirjan sivulla 27 tähän tilanteen vaikeuteen. Se on tietenkin selvää, mutta olisi hyvä, että saataisiin äm, joku kokonaiskuva siitä, kuinka paljon määrärahoja sieltä on tulossa takaisin, että me voimme seurata tätä asiaa. Se, mikä mielestäni olisi tärkeää, olisi se, että mitkä ovat komission valvonnan tulokset komission valvonta ja jäsenvaltion valvonta, se on tässä hyvin luetteltu. Kiitoksia siitä, mutta olisi myös tärkeää nähdä, miten jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät toimivat ja millä, toimivatko ne ylipäätänsä. Meillä on suuria eroja näissä luvuissa, näissä vähissä luvuissa, joissa voidaan tehdä suoria vertauksia. Olisi hyvä tietää, millaisia virheasteita komissio on laskenut, millaisia virheasteita jäsenvaltiot ovat laskeneet, koska vain tällä tavoin pystymme varmistamaan, toimivatko valvontajärjestelmät. Minulla on valtaisa määrä kysymyksiä, ennakkomaksut, mitä komissio tekee, jotta nämä aivan absurdin pitkät määräajat lyhenisivät. Meillä on tässä erittäin mielenkiintoinen asiakirja. Meillä on noin 75 prosenttia ennakkomaksuista on yli 18 eh, kuukautta vanhoja ja 20 prosenttia on yli kuusi vuotta vanhoja. Kuuden vuoden jälkeen, mitä sitten oikeastaan voi enää sanoa, mihin ne rahat ovat menneet? Kyllä minä tiedän, että näitä määräaikoja on vielä pidennetty. Mikälainen katastrofi tästä tulee varainhoidon hallinnolle? Miten nämä todella pitkät määräajat vaikuttavat varainhoitoon? Tämä on asia, josta johon myös sisäisen tarkastajan pitäisi ottaa kantaa, koska mielestäni tämä pitkä määräaika on todellinen riski. Sitten vain 8 prosenttia ähm, ennakkomaksuista rakennerahastoissa vuonna 2007 toteutettiin. Tämä on mielestäni hyvin ongelmallista. Sitten nämä kaikki muut kysymykset, mitä minä nyt niille teen, myöskin tästä sisäisen tarkastuksen raportista luin hyvin dramaattisen vuosikertomuksen, nimittäin kulttuurin täytäntöönpanovirastolta olisi mukava kuulla siitä enemmän. Siellä oli 11 Olaf-tapausta, mahdollista Olaf-tapausta, ähm, vakavia sään, epäsäännönmukaisuuksia, epäsäännönmukaisuuksia, vaan yksi tapaus oikeasti meni Olafin käsittelyyn. Mistä tämä sitten oikein tulee? Entäs nämä EUn edustustot? Ulkosuudenhallintohan aina sanoo, että nämä prosessit, menettelyt ja rakenteet ovat sellaisia, että si- on riski varainhoidolle. Kuulisin mielelläni teidän mielipiteenne, sitten kuulemme hyvin erilaisia vastauksia Budapestin teknologiainstituutista. Ja minua kiinnostaisi siinäkin sisäisen tilintarkastuksen tulokset. Nämä kaikki kirjoitan vielä kirjallisesti teille, mutta kyllä minä nyt vielä haluaisin tietää enemmän tästä peruskysymyksestä, eli Miksi me katsomme niin pitkään sivusta ennen kuin reagoimme ja sitten miksi reagoimme vain siksi, että meillä ei ole rahaa? Jens. Kiitoksia. Jens Geier. Ja meine... Kiitoksia. Oikeastaan minulla ei ole enää mitään kysymyksiä, koska tässä monia yksityiskohtaisia kysymyksiä jo esitettiin. Yksityiskohtaisia tietoa. Tämä uusi asiakirja, sen rakenne, minua tässä eniten tässä kiin, nyt kiinnostaa. Mitä nyt äh, kenties voitaisiin kritisoida? Nähdäkseni nyt äh, tässä yhteydessä voin painottaa erästä seikkaa. Ensimmäinen entinen tilintarkastustoimiston jäsen Kunichi oli uusen, uuten jäsenenä täällä valiokunnassa ja, ja näytti minulle asiakirjaa, jota jos tarkasteltiin sitä, miten valvontajärjestelmä voitaisiin parantaa ja kuinka voitaisiin kannustaa komissiota toimimaan aina siihen, kun havaitaan, että järjestelmä ei toimi. Kuinka komissiota kannustetaan perimään rahaa takaisin tai keskeytä maksuutta. Herra Bonici osoitti tai pohti sitä, missä kohtaa pitäisi korjata tai oikeastaan virheitä ja varmistaa, että nämä rahat toimitetta pidetään takaisin ja ohjataan sinne, minne rahat alun perikin piti saada menemään. Meitäkö ne käyttämättä? Vastuuvapaus keskustan yhteydessä pohdittiin myöskin sitä, kuinka suhtautua virhe prosenttiin ensi sieltä ohjelmalta kaudelta, kun tarkastellaan virheasteen kehittymistä. Ja pohditaan samanaikaisesti, kuinka paljon on tehty oikaisuja ja takaisin perintää. Tämä ajatus on esitetty aiemminkin. Ja mikäli me havaitsemme, kollega Piiperhän viittasi aivan oikein korkeisiin lukuihin, niin kun tarkastellaan takaisin perintää, näin suuren luokan takaisin perintää, Tämähän loppujen lopuksi tarkoittaisi sitä, että virheellisiä maksuja on tehty juuri näin suuri määrä, ja tämä on johtanut suureen määrän oikaisuja. Voidaanko sitten olla nyt tyytyväisiä siihen, että komissio toimii tässä roolissaan erotuomarina Euroopan unionin budjetin valvonnassa? Niin Inger viittasi myöskin siihen kysymykseen, johon itsekin olen törmännyt ja joka monia muitakin kiinnostaa, eikä vain ensimmäistä kertaa, niin nyt ensimmäistä kertaa voidaan havaita, että havaitut virheet, joihin kollegat ovat viitanneet, virheet eivät ole sellaisia, että tintarkastustoimijoiston vuosikertomuksessaan on riittävästi niitä käsitellyt, vaan vaikuttaa siltä, että voidaan tuomioistuin vain keskittyy valittelemaan sitä, että virheitä on kovin paljon, mutta täytyy pohtia myöskin historiallista kehitystä ja kuinka paljon on voitu oikaista. Tämä on tärkeää tietysti, kuinka paljon on puututtu virheisiin. Aivan totta. Tuomioistuimen kanssa meillä on tilaisuus keskustella tästä aiemminkin, ja tiimoista sanoi, että niin kyllä joo, mutta ei tätä nyt voi niin suoraan laskea tätä virheastetta, koska periaatteessa ei niin tarkalleen tiedetä, tarkalleen tietyn vuoden kokonaisvirheiden määrää ja takaisin perintämäärää. Tämän kyllä sinänsä ymmärrän, mutta tämä on aivan tyypillinen argumentti, jonka tilintarkastajat aina esittävät. Poliittisesti minua kiinnostaa nyt lähinnä se, voinko sanoa valitsijoilleni ja veronmaksajille, että EUn talousarviota suojataan asianmukaisesti ja että komissio tekee kaiken voitavansa tässä suhteessa. En voi mennä niin pitkälle, että sanoisin, että kyllä, näin on, mutta voin silti sanoa, että tilanne on parempi kuin mitä voisi pelätä. Ja että parannuspyrkimykset ovat kyllä parannuspyrkimyksiä on kyllä ollut. Espanjan tilanne on hankala. Täällä komissaari Geneta viittasi puheenvuorossaan – siihen, että taustalla ovat ongelmat, jotka liittyvät maan eri alueisiin. Minun mielikuvani on se, että kansallisella tasolla pitäisi oikeastaan hoitaa tällaiset kysymykset, jotka kansallinen valtio itse on vastaa alueellisesta valvonnasta – ja siitä, että sääntöihin pitäydytään. En voi kuvitella, että Espanjan viranomaiset näin suuria summia antaisivat mennä virheellisiin lähteisiin tai virhe, väärin käsiin. Meidän pitää tarkemmin pohtia sitä, mitkä ovat syynä Espanjan tilanteen taustalla. Ehkä koordinaattorin keskuudessa voitaisiin keskustella siitä, voitaisiinko lähettää jonkinlainen valtuuskunta paikan päälle ennen vaaleja ja ehkä vaalien jälkeen täytyy uusi valtuuskunta lähettää Espanjaan hieman pohtimaan tai tutkimaan tätä kysymystä niin, että pystyisimme tämän kautta myöskin vaikuttamaan siihen, että virheiden määrä jatkossa olisi pienempi. Thank you very much. There no but uh, Kiitoksia oikein paljon. Ei ole ketään muuta, joka haluaisi puhua, joten pyydän komission jäsen Shemetaa hiukan kommentoimaan sitä, mitä kuulitte yleisöltä. Uh, Puheenjohtaja, jos sallitte, täällä tuli kysymyksiä myös Rova Gressleltä koskien sisäisiä tilintarkastuksia ja erityistilintarkastuksia, joita sisäinen tilintarkastaja on suorittanut ja meidän sisäinen tilintarkastaja on täällä paikan päällä. Ehkä hän voisi ensin käydä läpi tätä kysymystä erityistilintarkastuksista. tarkastuksista pitkistä maksuviipeistä, lisäarvoverokysymyksestä ja sitten minä jatkan yleisemmillä aiheilla, joita tuli esiin parlamentaarikkojen puheenvuoroissa. Hyvä on. Pyytäisin, että ette puhu liian pitkään, koska me olemme aikataulusta jäljessä. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Merci, monsieur président. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir... Kiitoksia puheenjohtaja. En ole ihan varma, että ymmärsin tätä kysymystä. Ymmärsin yhden kahdesta. Se koski Euroopan teknologiainstituuttia Budapestissa. Komission sisäinen tietotarkastusyksikkö äh, teki tämän tutkimuksen. Se päättyi tämän vuoden huhtikuussa ja teimme myös, se teki tiettyjä suosituksia, jotka ovat ihan julkisia, koska nämä suositukset löytyvät tämän toiminnan vuosikertomuksesta. Joo, se on ihan netistä saatavilla heidän nettisivuillaan. Tällä hetkellä nämä, näistä suosituksista on laadittu toimintasuunnitelma päättämässä, oli myös hallitus päättämässä tästä instituutista, ja tämä toimintasuunnitelma, sitä ollaan nyt toteuttamassa ja me seuraamme tätä varsin valppaasti, miten asia etenee. Minä en voi antaa muita yksityiskohtaisia tietoja tässä vaiheessa. Tietysti vastuuvapauden yhteydessä tämä valiokunta voi pyytää kertomuksen ja lisätietoja myös luottamuksellisia tietoja, koska kyseessä on tilintarkastuskertomus, jonka, ta, joka on vielä valmis. En ymmärtänyt tätä toista tahoa, jonka Rova Gressle mainitsi, ja siitäkin olisi ollut tietoja seessä tiltakustuksessa, mutta olen tietysti valmis vastaamaan kaikkiin Rova Gresslen kysymyksiin nyt tai myöhemmin, jos äh, se voidaan myöhemminkin vastaukset antaa. So, Mr. Commissioner. Kiitoksia oikein paljon. No niin, hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Try to be uh, brief. Kiitoksia, minä yritän puhua lyhyesti. Ja ensinnäkin vain kommentoidakseni Rova Kaljulaiten puheenvuoroa. Tässä meillä on mielipideeroja tietyistä asioista ja Sopimukset ihan selvästi sanovat, että komission rooli on suojella EUn budjettia ja toimenpiteet, joihin me ryhdymme, oli kyse sitten ennakoivista toimenpiteistä, keskeytykset eh, tai korjaavat toimenpiteet, eh, korjaukset ja takaisinperintä, niin näillä toimenpiteillä me joko ennaltaehkäisemme tai korjaamme virheitä laajasti, kuten tässä mietinnössäkin esitellään, tässä kertomuksessa esitellään. Ja kyllä, olemassa olevat säännöt mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat korvata virheellisen hankkeen uudella hankkeella, mutta se, että oletetaan, että tämä hanke kuitenkin sisältää virheitä, niin se on vain olettamus. Jäsenvaltioiden täytyy oppia virheistään. Ja sitten tehdä sellaisia hankkeita, jotka ovat vapaita virheistä. Mitä tulee äm, takautuvuuteen, niin me kaikki olemme samaa mieltä, että takautuvuus on huono asia, mutta nykyinen se oikeudelliset puitteet sen mahdollistavat ja meillä on oikeusvaltioperiaate vallalla, eli jos laki hyväksyy eh, sen, niin jäsenvaltiot tietenkin tekevät tämän ja tämän eh, säädöksen parlamenttineuvosto eh, yhteislainsäätäjänä hyväksyivät. Me kaikki tiedämme tämän seuraavaa kautta. Silmällä pitäen ehdotimme ihan selvästi, että takautuvuus on poistettava järjestelmästä ja toivon, että näin tulee käymään, kun lopullinen sopimus kohesiopolitiikan asetuksista saavutetaan. Tietenkin samankaltainen kysymys liittyy näihin nettokorjauksiin. Tämänhetkisillä säännöillä me emme voi Eh, ottaa käyttöön tällaisia korjauksia eh, eh, rahoituspuitteiston keskellä. Lopussa kyllä, jos kokonaiskorjauksien määrä on suurempi kuin tämä jäsenvaltion hanke, niin se johtaa nettokorjaukseen, mutta ei monivuotisen rahoituspuitteiston käynnissä ollessa. Mitä sitten tulee ennaltaehkäisevyyteen versus korjauksiin, asia, jonka edustaja Greslekin nosti esiin. Olen aivan samaa mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa riittävä ennaltaehkäisyn taso ja niillä välineillä, joita meillä on, muun muassa maksujen keskeyttäminen pysäyttäminen ja sitten nämä suuret summat, jotka löydätte myös tästä kertomuksesta. Me olemme tätä ennaltaehkäisevää mahdollisuutta käyttäneet mahdollisimman paljon. Kuitenkin, jos löydämme virheitä myöhemmin, niin silloin meidän velvollisuutemme, kuten, edu, kuten rouva Kaljulaitekin sanoi, korjata nämä virheet ja tuota komissiotyön osaa on vahvistettu huomattavasti viimeisien vuosien aikana. Edustaja Kaljulaite, Rova Kaljulaite, te muistatte varmasti hyvin, että uuden varainhoitoasetuksen kautta meidän täytyy antaa myös arvio valvonnan kustannuksista, kun teemme uutta lainsäädäntöä ja Sekin on käytettävissänne. Voitte sitten painottaa, vastaako valvonnan kustannukset, vastaavatko ne sitä hyötyä, joka niillä valvonna, valvonnalla voidaan saada aikaan, joten tulevaisuudessa meillä on paljon avoimempi tilanteenne. Voimme verrata valvonnan kustannuksia niiden vaikutuksiin varainhoitoon. Ja sitten mitä tulee rahanpuutteeseen, onko se syy lisääntyneelle työlle? Ei. Itse asiassa komission palveluyksiköt panevat täytäntöön ja tästä keskusteltiin jo edellisten vastuuvapauksien aikana että komission on tehostettava työntään sekä kun on kyse ennaltaehkäisevistä että kun on kyse korjaavista toimista. Ja komissio on pannut nämä suositukset täytäntöön. Ja tämä johtaa siihen, että äh, korjauksien määrä on lisääntynyt samoin kuin maksujen äh, keskeytysten ja pysäytysten määrä. Mitä tulee yksinkertaistamismenettelyihin, joista myös edustaja Vohan puhui. Te olette varmasti tietoisia siitä, että komissio on ehdottanut yksinkertaistamispakettia seuraavia rahoituspuitteita silmällä pitäen. Ja valitettavasti Monet näistä ehdotuksista jotenkin katosivat neuvotteluprosessin aikana. Se on harmi, mutta on yhteislainsäätäjien tehtävä päästä kompromissiin ja me komissiona teimme jopa erityisen tiedonannon yksinkertaistamistoimista ja me edistimme sitä kovasti. Lisäsimme erilaisia välineitä, jotka olisivat voineet johtaa yksinkertaistetuihin menettelyihin, koska olen Rova Kalilaitin kanssa aivan samaa mieltä, että jos meillä olisi yksinkertaisempia menettelyjä, niin se johtaisi alhaisempaan virhetasoon. Se on itsestään selvää, mutta valitettavasti kun on kyse ihan konkreettisesti ja, ähm, lainsäädännöstä, niin välillä hyvätkin ideat jäävät ulkopuolelle. No, mitä sitten tulee avoimuuden lisäämiseen, äh, maksujen keskeyttämisen suhteen, vuotuisten tilien huomautus 6 sisältää jäsenvaltioiden listan ja millaisia keskeytyksiä ja mm, pysäytyksiä otettiin käyttöön. Mm, ja me olemme siis täysin tietoisia mm, näistä tiedoista. Jos lisää tietoja tarvitsette, niin sitten voimme katsoa, mitä ylimääräistä tietoa voisimme antaa sen lisäksi, mitä on jo tässä kommentissa kuusi, joka liittyy komission vuotuisiin tileihin. Sitten jos ymmärsin edustaja Gresslen kysymyksen oikein liittyen kriisimaihin, ymmärtääkseni kysymyksenne johti siihen suuntaan, että olisimme jotenkin helläkätisempiä näiden maiden suhteen, mutta näin ei ole. Ja jos sääntöjä ohjelmamaissa rikotaan, siitä huolimatta, että ne ovat vaikeassa taloustilanteessa, me kyllä hyvin tiukasti noudatamme sääntöjä oli kyse sitten ennaltaehkäisevistä tai korjaavista toimista. Ja sitten vielä viittaisin näihin korjaavien toimien soveltamiseen aluekehitysrahastossa ja sosiaalirahastossa. Tämä oli kysymys, jonka e, e, edustaja Piper nosti esiin esittelijänä. Niin on totta, että kun tämä väline otettiin käyttöön, niin Itse asiassa näitä välineitä käytettiin aktiivisemmin sosiaalirahaston yhteydessä kuin aluekehitysrahaston yhteydessä, mutta viime vuosien aikana me itse asiassa olemme äm, näiden menettelyjä yhdenmukaistaneet ja kummatkin rahastot nyt sitten soveltavat sääntöjä täysin samalla tavoin ja tämä johtaa myös korjaavien toimenpiteiden lisäykseen aluekehitysrahastossa, kuten näette myös kertomuksen luvuista. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, ja edustaja Gressel sanoi, että odotti vielä enemmän tältä kertomukselta. Siksi mielestäni olisikin hyvä, tai minä nyt ehdotan teille, että järjestäisimme tällaisen työryhmäkokouksen, jossa jäsenet olisivat paikalla, jossa voisimme keskustella yksityiskohtaisesti kertomuksen eri kohdista ja jos tarpeen voimme sitten keskustella myös ylimääräisistä tiedoista, joita tarvitsette ehkä, koska jotkut kysymykset ovat erittäin monimutkaisia, niitä ei ole helppo ymmärtää. Ja e, tällainen työryhmäkokous voisi luoda parempaa ymmärtämystä EUn budjetin suojelutoimissa, joita nyt yritimme tässä tiedonannossa Eh, esitellä. Tämä on ensimmäinen tällainen tiedonanto ja tietenkin olemme varmasti eh, valmiita kuuntelemaan neuvoja siitä, miten tätä tiedonantoa voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä kiittää herra Gaieria hänen kommenteistaan ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän sanoi, että nämä välineet – jotka ovat komission käytössä, niitä käytetään ja me lisäämme näiden välineiden käyttöä hyvin huomattavasti. Tämä on hienoa, mutta nykyisen valvontajärjestelmän puitteissa voimme kyllä sanoa, että komissio suojelee EU talousarviota hyvin. Mr. Kiitoksia, hyvä komission jäsen esittelijä. Edustaja Piper, haluaisitteko kommentoida? Kiitoksia. että saan vielä lopuksi hieman arvioida tätä keskustelua. Ensinnäkin tekninen huomio. Tavern, joka vastaa sisäisestä tilintarkastuksesta, tulemme esittämään joitakin kirjallisia kysymyksiä vielä, koska tänään ei aika muuten riitä kaikkien sen käsittelyn. Herra komission jäsen, te viittasitte työryhmään, workshopin järjestämisen. Meidän ei pidä tässä teknisiä yksityiskohtia liikaa painota, koska meillä on jo hyvin paljon tietoa. Vuosikymmenten ajan asiat ovat menneet pieleen aina samoissa maissa. Ja aluksi aivan tietoisesti sitten kysymyksen, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä? Te pyritte selittämään tätä asiaa sillä, että maassa on autonomisia alueita, kuten Espanjassa, mutta en kuullut mitään seuraamuksista tai johtopäätöksistä. Ja sitten kun tarkastellaan uusia lukuja Espanjan osalta, niin siellä tilanne menee aivan saman suuntaan kuin, niin kuin ennenkin. Oikaisutoimet tietystikin toimivat mutta joka vuosi menee niin paljon rahaa ja hallintokapasiteettia ja tietotaitoa hukkaan, ja tästä on yhteisön talousarviolle haittaa. Ja hyvin pikapuoleen haluaisimme komissiolta reaktion, komissiolta vastauksia, kuinka komissio voi varmistaa, että näiden maiden tilan saadaan paremmaksi. Komissio, tilintarkastustoimistuin voisi, voisivat kiinnittää erityishuomiota näihin maihin ja toivomme, että komissio antaisi paljon enemmän suoraa ohjelmien vetovastuuta näille maille. Nyt ei enää riitä se selitys, että Paroso on tehnyt ehdotuksia ja todennut, että apua on saatavilla. Olipa sitten kysymys tässä EUn lainsäädäntöön liittyvästä asiasta hyvänsä. Nyt pitäisi suoraa vastuuta antaa näille maille itselleen ohjelmien toteuttamisesta se selvitys, joka, jota täällä tarjottiin, ei nyt enää riitä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että me kutsuimme teidät kuulemiseen, joka järjestetään marraskuussa. Se, tämä on sellainen workshop, että me tarjoamme teille, koska vaikka nyt emme ole kuulleet vielä komissiolta lupausta tulla tuohon tilaisuuteen mukaan, me tulemme kirjallisiakin kysymyksiä vielä esittämään tämänpäiväisen kokouksen lisäksi. Emme saaneet mitään kuulla sen osalta, mitä johtopäätöksiä teette ongelmamaiden tilanteesta. Ja tämä on erittäin kiehtovia kysymyksiä, jotka tulevat meitä askarruttamaan tulevissakin vastuuvapausmenettelyissä. Thank you very much, Mr. Piper. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Piper, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minäkin halusin kommentoida, koska Täällä mainittiin se, että vaalit ovat tulossa ja äänestäjät kysyvät meiltä, mitä sitten e, tehokkuus ja eurooppalainen lisäarvo. Tämä on erittäin tärkeä asia. Toinen asia on se, minkä esittelijä sanoi. Me vaadimme, että komissio on vastuussa meille parlamentaarikoille ja joka viiden vuoden välein ähm, mitataan meidän vastuumme, hallitukset ovat vastuussa. Entäs komissio? Mainittiin virheaste, joka on ehkä korkea, mutta virkamiehet toimivat hyvin. Tämä on tärkeää. Komission jäsen mainitsi erot äh, EU, teidän ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että te olette riippumattomia elimiä. Se on hyvä asia. Mitä sitten tulee faktoihin, niin teillä ei pitäisi kyllä olla eroavaisuuksia, mitä tulee siihen, mitä on opittu öö, ja mitä ehdotuksia on, niin silloin erot ovat ymmärrettäviä. Ja komission jäsen, se mitä te teette tietysti, kun tämä kausi on loppumassa? Me haluaisimme harjoittaa parlamentaarista valvontaa komissiota kohtaan. Pyytäisin, että komissiota kohdeltaisiin yhä enemmän, kuten maan hallitusta ja Euroopan parlamenttia yhä enemmän kuin maan parlamenttia. Ja sitten lopuksi Kiitämme komission jäsen Shemaitan ponnisteluista, mutta katsokaapa joskus kansallista luovuutta, mitä tulee sääntöjen monimutkaistamiseen kansallisella tasolla, koska joskus tämä luovuus menee vähän liian pitkälle. No niin, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Tämä oli oikein hyödyllinen keskustelu. Kiitos komission jäsenelle, kiitos tilintarkastustuomioistuimelle. Ähm, kiitos hyvä herra Shemeta ja rouva Kaljulait. Mennään. Voitte kyllä jäädä tänne, jos teillä ei ole parempaa tekemistä. Sitten Bulgarian delegaatio ydinvoimaloista ja niin edelleen. Kontvaliokunnan Bulgarian valtuuskunta. Sitä johti Ingeborg Gresle. Rakas Ingeborg, voitko nyt